Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa työllisyys- ja sosiaaliasioiden asioiden valiokunnan kokoukseen. Minulla ei ole mitään huomautettavaa, joten uskoakseni voimme hyväksyä esityslistan. Eli kukaan mitään huomiota tai vastalauseita ei sitä. Hyväksymme myöskin pöytäkirjat edellisestä kokouksesta kokouksen loppuun mennessä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. että Kokous lähetetään internetin välityksellä. Sihteeristöltä on tullut tieto, joka koskee ylimääräistä marraskuun toisen päivän kokousta kello 19.21 Strasbourgissa. Silloin määrä keskustella Rova Omen Räyttenin eläkemietinnöstä. Jäsenille on jo kerrottu siitä, että torstain joulukuun toisen päivän kokousta on pidennetty niin, että myöskin iltapäivällä kello kolmesta puoli seitsemän kokoonnutaan. 11.2010 asiakirja on teille jaettu. Kyse on Euroopan parlamentin nimittämistä asiantuntijoista Euroopan koulutussäätiön johtokuntaan. Kyse on päätös vallattomista jäsenistä. Tämä tieto on vain ranskaksi ja englanniksi saatavilla. Teillä lisäksi jaettu sihteeristön valmistelema asiakirja, joka liittyy komissiolle esitettyyn kysymykseen globalisaatiorahastohakemuksesta. Teille on jaettu tieto siitä, mistä maista on kyse. Ensimmäinen asia, joka meillä on esityslistallamme, on Rova Zimmerin, Gabriela Zimmerin mietintö, joka koskee naisten köyhyyttä Euroopan unionissa. Eilisen kokouksen jälkeen, kun kokouksessa oli vastustettu joitakin tarkistuksia, tai jotkut tarkistukset oli katsottu sellaiseksi, niitä ei voida ottaa käsittelyyn, esittelijä ja varjoesittelijä täällä kokoontuivat tämän jälkeen ja päätettiin, että jotkut näistä suullisista lisäyksistä ja tarkistuksista voidaan ottaa käsittelyyn. Niistä voidaan äänestää. Tiedän, että esittelijä ja varjoesittelijä tietävät kyllä, mistä tarkistuksista on kyse. Uskoakseni tässä oli kaikki ilmoitus on asioista ja ainakin saman tien puheenvuoron Gabriele Zimmerille, jotta hän voi esitellä että hänen tarkistuksiinsa ja toisaalta hänen mietintönsä. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita valiokunnassa, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa tätä lausuntoluonnosta ja todella tekemässä työtä sen suhteen, mikä nyt sitten tämän lausun, lausunnon kautta meidän tulee kattaa yhteistyössä naisten valiokunnan kanssa. Erityisesti haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että hän teki selväksi, että tässä kyse ei ole mistään subjektiivisesta tulkinnasta, vaan että tässä todella rikottiin vahvistettua yhteistyötä koskevia sääntöjä. Kyllä näitä sääntöjä tulee kunnioittaa. Haluaisin vielä muistuttaa, että kaikki ne muutosesitykset hyväksytään, joiden esittäjät hyväksyivät sen, että että viittaukset naisten asian valiokuntaan muutettiin sillä tavalla, että viitattiinkin köhyyden torjuntaan juuri meidän valiokuntamme kautta. Tässä nyt käytettiin kaiken näköisiä kikkoja, muun muassa selittäen, että kyse ei ole naisten köyhyydestä, vaan Äh, vanhemmista, jommasta kummasta vanhemmasta. Äh, joten sydämelliset kiitokset todellakin valmiudesta tehdä tätä yhteistyötä. Haluan kiittää todella kaikkien poliittisten ryhmien edustajia siitä, että saimme puhallettua yhteen hiileen ja tämän lausunnon tehtyä. No niin, sitten todella ne muutosesitykset, jotka hyväksyttäviä olivat tai luvallisia, niin näiden pohjalta olen varjoesittelijöiden kanssa sitten pyrkinyt tekemään nämä kompromissitarkistukset. Todella tässäkin kiitän yhteistyöstä. Kompromissit ovat aika ongelmattomia, koska useimmat tarkistukset pyrkivät todella lausuntoluonnostani parantamaan entisestään, joten nämä tarkistukset on kyllä hyvin voitu ottaa olemassa olevaan tekstiin mukaan. Mitä tulee näihin kompromisseihin, nehän toimittimme eteenpäin jo viime viikon lopulla, niin kahden kompromissin kohdalla on vielä hiukan epätarkkuutta. Ensinnäkin äh, kompromissi B. Vielä tänään aamupäivällä käytiin viimeisiä neuvotteluja kahden jäsenen välillä. Jotovan ja Lope, Lopen välillä, jotka halusivat näistä päästä sopuun. Jotova on minulle todennut, mutta Lopefan Kanje ei vielä vahvistanut, sitä, mitä tässä nyt on saatu aikaan, joten tänään iltapäivän mittaan täytyy minun saada vielä lopullinen vahvistus. Tässä ensimmäisessä rivissä muotoilu and effective usage, mitä tulee siis sosiaalirahaston käyttöön ja sitten social protection muutettaisiin social inclusion sanoiksi. Tämän toiseksi viimeisellä rivillä. Minä hyväksyn nämä molemmat ehdotukset, mutta minulle olisi hyvin tärkeää, että molemmat nämä jäsenet kompromissia tukisivat ja että nämä molemmat tarkistukset saataisiin mukaan, joten Lopikon kannalta nyt vielä sitten odotan hyväksyntää. Olisi hyvin tärkeää, että näin nämä kompromissit saataisiin hoidettua. Sitten kompromissit A, C ja D eivät ole ö, ongelmallisia. Ne on tällaisenaan, ö, siis tarkistuksen esittäjänä sanamuodolla otettu tähän mukaan. Ja kompromissi E taas siihen tulisi pieni muutos. Valittelen tätä muutosta, haluan sen tässä suoraan teille sanoa, mutta tässä kyse on todella siis kompromissista, joka käsittelee tutkimusta. Tätä tutkimusta, joka valiokunnallemmekin esiteltiin. Sosiaaliturva, suhdanne vakauttajana tutkimus. Euroopan parlamentin toimestahan tämä tutkimus tehtiin, se meille esiteltiin, mutta Eh, sitä emme ole kirjallisena saaneet käytettäväksemme, joten eh, tässä vaiheessa luopuisin nyt mm, sitten lauseesta, jota kyllä pitin tärkeänä, and that evidence indicates that eh, social spending may have a larger ja niin edelleen. Eli että tutkimus vahvistaa sen, että sosiaaliturvaan panostetut varat vakautta, vakauttaisivat suhdannetta, mutta monet ryhmät ovat todenneet, että eivät halua tätä tekstiä tällaisena mukaan, koska eivät tutkimusta kirjallisena ole saaneet käytettäväkseen. Minä nyt sitten pahoittelen tätä, mutta poistan sen sitten tekstistä. Se on poistettu jo siitäkin versiosta, joka kello 14 on toimitettu teille eteenpäin. Muuten, mitä näihin neuvotteluihin tulee, voisin todeta seuraavaa. Olen saanut eri tahoilta tukea kompromisseille. Ne, jotka kompromisseja ovat olleet, tai joiden tarkistukset ovat kompromisseissa mukana, ovat minulle ilmoittaneet hyväksyvänsä kompromissit. Olen tästä hyvin tyytyväinen. Ja olemme saaneet aikaan tarkennuksia ja parannuksia tähän niin kaiken kaikkiaan. Tarkistuksiahan on koko joukko sellaisiakin, jotka eivät ole näissä kompromisseissa mukana. On kuitenkin joitain tarkistuksia, joita en tällaisenaan voi hyväksyä. Gellingiltä esimerkiksi, koska hän kaikissa tarkistuksissaan painokkaasti vastustaa minun linjaani, siis esittelijän linjaa. Eh, hänen kanssaan en ole mitään kompromissia, ei voi saada siis aikaan, koska hän on täysin vastakkaisella linjalla kuin minä. Ja näin ollen valiokunta sitten päättää. Nyt on koko joukko kompromisseja jotka olemme saaneet aikaan, ja valiokunta sitten katsoo, tukeeko se näitä kompromisseja, tätä yhteistä linjaa vai Rova Göllingen eli ECRn täysin päinvastaista linjaa. Tässä nämä kommentit, jotka välttämättä tässä halusin teille esittää. Ja tässä todella siis on nyt ne kaikkea kaksi kompromissia, joihin on tullut muutoksia ja kompromissi B suhteen. Odotan todella Lopen Kanielta sitten vielä lopullista hyväksyntää. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia paljon. Rova Cornelisen ja sitten herra Lopes. Cornelisen ensin, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti viitata kahteen seikkaan. Ensimmäinen niistä on se, että olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa tarkistuksesta 42, joka liittyy näihin köyhyysindikaattoreihin. Itse olen tehnyt tarkistuksen tähän samaiseen asiaan, koska minä pelkään lähinnä sitä, että jäsenvaltiot käyttävät vapauttaan hyväksi väärin määräämällä kolme, kolme erityyppisiä indikaattoreita. Ja sitten jäsenvaltiot eivät taistele köyhyyttä vastaan asianmukaisella tavalla. Pikemminkin jäsenvaltiot haluavat vain kaunistella lukuja. Ja köyhyyden vastainen taistelu on kaikkein helpoin taistelu käydä. Silloin kun ihmisistä on kyse, jotka ovat hyvin kaukana työmarkkinoissa tai jotka ovat rakenteellisen köyhyyden uhreja. Joten minä tuen täysin esittelijän linjausta tässä kysymyksessä. Kompromissi B sitten. Se on hieman eri juttu. Siinä on mukana hyviäkin elementtejä. Suurin ongelma siinä on se, että tässä mainitaan eurooppalaisen globaalisaatiorahaston kautta annettavan rahoituksen kasvaminen, lisääntyminen. Tätä on vaikea tukea niin kauan kuin viitataan globalisaatiorahaston. Olisimme toivoneet, että tästä olisi voitu äänestää erillisenä äänestyksenä. Meidän uskoaksemme Näitä no kahta asiaa ei pitäisi sekoittaa keskenään. Globalisaatiorahastotyöryhmässä olemme keskustelleet tämän tyyppisistä seikoista ja siitä, miten globalisaatiorahastoa tullaan uudistamaan ensi vuoden aikana, miten sen sääntöjä tullaan muuttamaan. Ja olisi haitallista ryhtyä nyt tässä vaiheessa tämän tärkeän mietinnön yhteydessä sotkemaan tätä kysymystä tähän yhteyteen, joten tästä toivottavasti voidaan vielä keskustella. Äh, Lopes Fortania ja sitten seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Se, että kun meillä oli tämä ryhmäkokous, niin haluan tuoda esille sen, että onnittelemme esit- valmistelijaa. Kaikki, työ, kaikki ryhmät ovat tehneet hyvää yhteistyöstä ja tämä lausunto on paljon positiivisempi kuin sitä alun perin odotettiin, ja sehän on naisten asioiden valiokunnassa ollut käsitellyt. Sitten tarkistuksiin kompromissi B on tosiaankin kysymys, jossa olemme pyrkineet neuvottelemaan, jotta muutettaisiin tätä mainintaa tästä sosiaalisesta osallistamisesta ja mm, sosiaalisesta syrjäytymisestä ja näiden muutosten johdosta äänestämme tuon kohdan puolesta. Sitten siihen, mitä vihreiden kollega sanoi, niin me puollamme sitä, että eurooppalaista sosiaalista pyritään tätä lisäystä. Meistä tämä on myönteinen asia. Toistavat sitä siitä eri mieltä. Sitten tähän kompromissi ehen haluaisimme siitä sanoa, että äänestämme sitä vastaan, koska vastustamme sitä ajatusta. Emme ole sitä mieltä, että sosiaalinen suojelu on tällainen epätasauttava tekijä, mutta toivomme, että tuo kohta vedettäisiin vielä pois. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten meillä ei ole mitään vaikeutta äänestää noiden, tuon kompromissi E-kohdan puolesta. Eipä sitten muuta. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että mietinnössä, joka käsittelee naisten köyhyyttä, siitähän on vedetty pois tämä nainen sana. Ja jos, no, tässä oikeastaan kaikki. Um, Mrs. St- Rouva, tänäkin sitten Steinbrock, olkaa hyvä. Rouva Jotova, joka ei tänään pääse paikalle, pyysi minua välittämään tässä hänen huomionsa hän on ne minulle toimittanut englanniksi ja siksi minä luen tämän nyt sitten englanniksi. Aivan ensinnäkin Roa Jotava haluaisi kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä tämän lausunnon suhteen ja kaiken kaikkiaan Roa Jotava on hyvin tyytyväinen näihin tarkistuksiin ja kompromissitarkistuksiin ja katsoo, että on, hyväksyt, on onnistuttu huomioimaan kaikki ongelmakohdat Eh, ja näin ollen voidaan saada aikaan hyvä mietintö vastuuvaliokunnassa eli naisten asian valiokunnassa ja näin tätä kautta voidaan parantaa köyhien tilannetta Euroopan unionissa ja voidaan köyhyyttä kitkeä. Rouva Jotova haluaisi kiinnittää huomioon kompromissitarkistukseen B. Hän katsoo, että rahoituksen soveltuva lisääminen sosiaalirahastossa ja globalisaatiorahastossa, eli näissä kahdessa rahastossa on tarpeen, jotta tätä kautta voidaan parantaa köyhien tilannetta sekä niiden tilannetta, joilla on riskinä joutua köyhyyteen esimerkiksi esimerkiksi yksinhuoltajat sekä epätyypillisessä työsuhteessa olevat henkilöt. Euroopan unionin toimivaltaan liittyvä kysymys sosiaaliturvan suhteen on noussut esiin ja siksi Rova Joutova tekee suullisen tarkistuksen, jossa social protection sanat korvataan sanoilla social inclusion ja viitataan subsidiariteettiperiaatteeseen sekä jäsenvaltioiden vastuuseen. Muuten roviotavalla ei ole minkäännäköisiä ongelmia näiden kompromissitarkistusten suhteen. Kiitos. Uh, Mrs. Chartier. Chartier, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää valmistelijaa rouva Zimmeria, mutta myös varjovalmistelijoita ja erityisesti rouva Lope Fontanieta. Me olemme käsitelleet tätä aihetta ja tehneet siihen tarkistuksia ja tehneet todellakin merkittävää työtä. Ja olikin hieman outoa siinä mielessä, että työllisyysvaliokunnan tarkistuksissa ei saatu käyttää termiä nainen, koska se piti ottaa, se piti jättää siis naisten asioiden valiokunnan yksin oikeudeksi. Jos tästä ei nyt jos tämä jätetään ulkopuolelle, niin sitten voidaan katsoa, että tässä tehtiin nopeasti vähän tyhmää työtä, mutta haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet näihin kokouksiin, joissa olemme hieman voineet käyttää omaa järkeämme ja tehneet siten, että ne, jotka kuuluvat tämän valiokunnan vastuualueisiin, ne, ne voidaan esittää tämän valiokunnan toimesta. Haluan korostaa tätä siksi, että ensinnäkin haluan kiittää osallistujia, mutta myös siksi, että tässä on nyt opetusta vastaisuuden varalta, kun ajatellaan työskentelyämme naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Ja kun ajatellaan naisten köyhyyttä, niin on hyvä, että katsotaan, missä mennään, mitkä, mikä kuuluu mihinkin, ja työ on, työllisyys on tärkeä asia. Tämä on tärkeä aihe. Olemme jättäneet joukon tarkistuksia. Pascal Gruny ja minä. Hän, hän varmasti käyttää myös puheenvuoron tästä aiheesta vielä itsekin. Mutta kun katsotaan näitä taiheita, sosiaalista osallistamista, sosiaalista tukea, niin tärkeää on se, että nähdään, että tänä päivänä naiset elävät köyhyydessä, koska heillä ei ole ammatillista mahdollisuutta osallistua. Ja se horjuttaa heidän asemaansa ja syöksee heidät köyhyyteen. Ja meillä onkin siis joukko tarkistuksia, jotka tukevat todella voimakkaasti tätä ammatillista mukaanottoa, jotta voidaan saada henkilö sosiaalisesti osallistutetuksi. Tällainen ammatillinen osallistaminen on mielestämme tärkeä asia. Ja saman tapaan tarkistuksissa olemme toimineet siten, että palkkaerot naisten ja miesten välillä. Niitä pyrittäisiin pienentämään. Tämäkin on osa sitä taistelua, jonka avulla pyritään torjumaan naisten köyhyyttä ja näihin haluamme todellakin kiinnittää huomiota. Meidän täytyy myös olla hyvin tarkkoina, kun ajatellaan tällaisia koko eliniän kestäviä koulutuksia, niin niitä todellakin käytettäisiin tehokkaasti ja että naiset olisivat niinä mukana, koska naisten työelämän ja yksityiselämän välillä ja sitten tällaisessa vielä koulutustilanteissa, niin silloin syntyy syrjintää, tilanteita, joissa naisia syrjitään. Ja haluan muistuttaa kaikille, että tarkistukset, joita ei ole jätetty tämän valiokunnan toimesta, niin ne esitetään sitten naisten asioiden valiokunnan toimesta. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Gröni ja sitten hän jälkeensä Rova Haakin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa Rouva Zimmeriä ja samoin varjovalmistelijoita ja kollegaa Veronikaa Lope äh, Fontanieka, joka on tehnyt hyvää työtä näiden tarkistuksen osalta kompromissi b Minusta on hyvä, että otetaan pois tämä termi, joka jo mainittiinkin. Ja sitten tämä eurooppalainen sosiaalirahasto. Minusta ei olekaan haittaa, jos siinä pyydetään vähän enempää enemmän, koska joskus voidaan saada vähän vähemmän, mutta jos pyytää enemmän, niin se ei ole todellakaan huono asia. Minä yhdyn kollegaani Elisabeth Moran-Chartien esittämiin ajatuksiin, enkä ymmärrä, miksi joitakin tarkistuksia piti muuttaa. Siellä käytettiin termiä nainen, ja kun ajatellaan näitä kahta valiokuntaa, työvaltioiden valiokuntaa ja naisten oikeuksien valiokuntaa, niin en usko, että tällainen kiista olisi ollut tarpeen. En ymmärrä sitä, että tarkistustani 54 ei voida hyväksyä. Siinä puhutaan irtisanomisista naisten kohdalla ja että siellä voitaisiin asettaa tietty prioriteetti, kun ajatellaan naisia, joilla on perhe vastuullaan. Ja tässä voitaisiin ajatella, että tämä on työasioiden valiokunnan vastuualueella oleva asia tarkistukseni 54, totta kai se jätetään, tai se esitetään myös naisten valio, valiokunnassa, mutta minusta se on kyllä pikemminkin meidän toimialamme tai meidän to, vastuualamme kuuluva asia. Kiitokset siitä, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä, olette tehneet yhteistyötä kanssani tämän tekstin osalta. Lopuksi vielä ennen esittelijä Rua Haakin, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Annan puheenjohtaja puheenvuoron varjoesittelijällemme Rova Maisnerille, joka tällä välillä on tullut, ja hän puhuu nyt ryhmämme nimissä. Jaha, tähän tulee uusi hevonen tähän juoksukilpailun mukaan. Rova Meisner ja sitten Rova Gerling. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, ich bitte um Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. No kiitos Rova puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että tulin paikalle myöhässä. Minulla on tällä hetkellä kolme valiokuntakokousta samanaikaisesti käynnissä ja se on joskus hiukan ongelma. Valittelen kovasti sitä, etten aluksi ollut paikalla. Ehkäpä Rouva Haakin voi vielä sitten äh, käyttää puheenvuoron täydentääkseen jotain, mitä minä en ehkä kuullut. Niin, meille Alderyhmässä on tärkeää huolehtia siitä, että naisten köyhyyttä paitsi valitellaan, myös pyritään pääsemään tästä pahasta. Tämä on hyvin tärkeää ja tähän suuntaan olemme myös ajatelleet tarkistuksia esittäessämme. Mitä kompromisseihin tulee, niin kompromissi A voimme tällaisena hyväksyä. Kompromissi B meillä liittyy yksi ongelma ja tuossa juuri äsken kuulin, että siihen on EPPltä tulossa muutosta. Mikä se oli? Social cohesion? Ei kun inclusion, niin niin jos äh, tämä muutetaan äh, tämä sanamuoto näin, niin sitten voimme tätä tukea, mutta tässä on vielä sekin ongelma, että tässä äh, viitataan globalisaatiorahaston rahoituksen lisäämiseen. Ja luonnollisesti on hyvä, että eri rahastoja varten on varoja, mutta tässä tapauksessa kysyn itseltäni, että hyödyttääkö globalisaatiorahaston rahoituksen lisääminen vai pitäisikö pikemminkin keskittyä sosiaalirahastoon? kuin näihin molempiin. Ryhmän, ryhmäni on vaikea globalisaation rahastoa tässä tukea. Olisimme toivoneet, että tässä viitataan ainoastaan sosiaalirahaston ja globalisaation rahasto jätetään pois. Tämän verran kompromissista B. Ja oletan, että Täällä on puhuttu myös siitä, että jos kompromissitarkistukset eivät mene läpi, mitä tapahtuu muille tarkistuksille. Siinä tapauksessa, että kompromissi B ei tällaisenaan mene läpi, Olisiko niin, olisi niin, että 28 ja 29 tarkistuksista me sitten pyytäisimme kohtakohdalta äänestystä niin, että ensimmäistä osaa emme tukisi, koska tässä mm, on mielestämme epärealistisen äh, suuri korotus sosiaalirahastoon, mutta toista osaa kyllä tukisimme. Niin. Sitten täällä puhuttiin tarkistusta 42, sitä tukisimme. Siitäkin tässä kai jo keskusteltiin. Ja kompromissi E, juuri niin kuin EPP tuossa totesimmekin. Toivoisimme, että tämä jälkimmäinen osa jätettäisiin pois ja sitten voisimme kyllä tukea tätä tarkistusta, mutta jos toista osaa ei poisteta, niin siis tätä työmarkkinapolitiikka, sehän on minun tarkistuksestani 52kin erotettu, että siihen voidaan, sitä voidaan äänestää erilleen. Eli jos tästä voitaisiin sopia kompromissina, niin sitten se kyllä menisi meidänkin puolestamme läpi. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Sitten vielä seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rova Girling. Kiitoksia. Vaikuttaa siitä, että minä olen nyt yhden naisen vähemmistössä. Kompromissi Aasta sanoisin, että siitä on sanottu niin paljon ja se on lisätty niin paljon tekstiä, että siitä on tullut melkoisen löyhä tekstimuodoltaan. Siinä on yksi asia, jota voimakkaasti tuen ja johon uskon. Se todetaan, että usko, että työmarkkinoille koulutukseen pääsy mahdollistaa ihmisarvoisen kunnollisen elämän. Toivoisin, että enemmänkin esitettäisiin täsmällisiä ehdotuksia sen suhteen, miten tavoitteisiin päästään. Tämä on hyvin leväperäinen tämä tekstimuoto, ja tämän tukeminen olisi täysin hyödytöntä. Täysin hyödytön ile. Mikä tässä olisi jotain konkreettista, jotain kunnollisia ehdotuksia siitä, miten tavoitteisiin voidaan päästä, niin tätä kannattaisi tukea kompromissi B, muistaakseni sanoin viime kokouksessa, mutta toistan vielä uudestaan. Aina kun viitataan rahoituksen lisäämiseen Euroopan sosiaalirahaston tai globaali, globaalis, globalisaatiorahaston suhteen tässä vaiheessa on turhaa, koska koko tämä budjetti ja epärealistinen näkökanta, jota varsinkin parlamentti on omaksunut saman aikaan kun jäsenvaltioissa pyritään säästämään ja saada pyritään saamaan rahata riittämään, niin on täysin turhaa ja hyödytöntä. Kiitos. Suokaa anteeksi, että en voi kuunnella tarkalleen kaikkia puheenvuoroja, mutta yritän tässä vielä löytää työjärjestyksen asianmukaista artiklaa ja siitä kohtaa, missä kokous on antanut oman tulkintansa lasten oikeuksien valiokunnan ja muiden valiokuntien yhteistyöstä. Tähän saman ongelmaan törmätään ihan uudelleen. Minä olen teidän kaikkien kanssa samaa mieltä. Tämä on suorastaan naurattavaa. Ja puheenjohtajakokouksen on ollut määrä tarkastaa kysymystä. Hienoa, että nyt kompromissi saatiin aikaan Hienoa, että meillä on monia tarkistuksia, jotka voidaan hyväksyä, mutta naisten oikeuksien valiokunta on toiminut tässä niin kuin se on toiminut. Meidän täytyy viedä tämä asia puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi. Toivon, että te kaikki myötävaikutatte siihen, että tätä sääntöä voidaan muuttaa. Tämä on naurettava. Vielä sitten esittelijä tekee johtopäätökset. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank nochmal für die, die vielä kiitokset puheenvuoroista, joita tässä on kuultu. Täytyy sanoa, että aluksi eh, hiukan sotkin eh, eh, näitä puheenvuoroja. Ja, siis minä lu- Eikö Rova Cornelisen ollut ensimmäinen puhuja? Ja minä kyllä sitten ihan menin sekaisin, kun hänet esiteltiin Rova Lope ei Lope Fontaniena, vaan juu. No, minä menin tässä nyt hiukan ehkä hämmennyksen valtaan, koska kuulin tuossa siis nämä vihreiden ajatukset, enkä mitään yleisiä ajatuksia, mutta nyt minä ehkä olen saanut ajatuksen järjestyksen sen suhteen, että kuka halusi ja mitäkin. Mutta alussa todella jo totesin, ja tämän voisin ehkä toistaa vielä niille, jotka eivät ole paikalla, että kun minä olin kuullut nyt tai saanut palautetta näihin kompromisseihin liittyen, erityisesti tämä kompromissi B, niin olin ilmoittanut, että näyttää nyt kiistattomalta, että social protection vaihdetaan sanoiksi social inclusion tässä kompromississa B, ja minä totesin, että minun puolestani tämä voidaan todella näin tällaisenaan kompromissiin ottaa. Eli ei tähän tarvita mitään lisää ehdotuksia. Ja tämä olisi siinäkin mielessä ongelmallista, että valiokunta lienee sopinut, että kompromisseihin ei mitään kohta kohdalta ehdotuksia sitten enää tehdä. Kompromissi voidaan hyväksyä tai hylätä, mutta ei niitä ruveta sitten enää jakamaan täällä. Joten minulle olisi tärkeää, jos me todella voisimme sopia alusta, alkaen sellaisesta muotoilusta, jonka kaikki hyväksyvät äänestykseen. Eli social inclusion on nyt mukana. Hmm, no sitten tässä on vielä ongelmallinen. En ole oikein saanut selviä säveliä sen suhteen, että mitä tapahtuu tälle globalisaatiorahastolle. Kun nyt Rouva Meisnerilta kuulin sitten, että hän ja ALDE ei tätä voi hyväksyä. No sitten minun mielestäni ennen kaikkea SD-ryhmän tulisi kertoa kantansa Henkilökohtaisesti en ollenkaan äh, välttämättä halua pitää kiinni tästä äh, globalisaatiorahastosta. Minäkin haluaisin sen tästä irti irralleen, mutta kompromissin aikaansaamiseksi tästä muotoilusta pitäisi varmaankin siis tämä globalisaatiorahastokysymys, siitä pitäisi varmaan keskustella, kun, kun vihreätkään eivät halua sitä tässä, niin vihreäthän eivät ole mukana kompromississa, vihreiden tarkistuksia kompromissit eivät kata, mutta haluaisin luonnollisesti, että Rouva Meissner tukisi kompromissia jatkossakin ja voisi kompromissille antaa tukensa. Joten ehkäpä me voisimme tässä vielä ottaa kierroksen ja kuulla kaikilta, mitä mieltä globalisaatiorahastosta ollaan, että säilytetäänkö se tekstissä vai ei. Kompromissi E, kaikki läsnäolijat jotka kompromissiin e, ovat viitanneet, ovat puhuneet samansuuntaisesti. Eli tämä viimeinen lause, new and expenditure, ja tähän tämä päättyy, tämä kompromissi. Ja tämä lisäys, mitä tämän jälkeen vielä luki, on poistettu, eli sitä ei enää äänestetä. kaiken muun voin hyväksyä. Pyytäisin nyt vielä kuitenkin, että pidätte mielessäne, että tässä tarvitaan nyt selvitys siihen, että mitä tämä vahvistettu yhteistyö oikein merkitsee. Kyllä mielestäni valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ja puheenjohtajakokouksessa tästä täytyisi saada aikaa selvät sävelet. Muuten tähän asiaan, tähän ongelmaan äh, palataan yhä uudelleen. Eli vahvistettu yhteistyö työ mielestäni on hyvin ongelmallista. En osallistuisi tästä eteenpäin vahvistettuun yhteistyöhön, koska tässähän joudumme sitten asettamaan esteitä toistemme tielle. Eli eikö tavallinen yhteistyö olisi sitten parempi? Ja sitten tehtäisiin vaan nämä naisten asian valiokunnalle tarkistukset ja yrittäisiin saada aikaan enemmistöjä tavalliseen tapaan. On tämä nyt aikamoinen soppa ollut näiden vastuiden osalta, mitä eri, näin kahteen eri valiokuntaan tulee, eikä minun mielestäni meiltä voida odottaa, että me teemme lausunnon ja meille meille sitten sanellaan, että emme saa viitata naisiin. Siis kyllä minun on tätä todella hyvin vaikea käsittää, ellei mahdoton. Muuten mielestäni nämä olennaiset asiat tässä varmasti on kuultu ja kiitän todella vielä kaikkia, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Zimmer. And we have... Kiitoksia Rova Zimmer. Kuten tiedätte, me äänestämme mietinnöstä huomisaamuna kello 9.30. Nyt siirrymme seuraavaan mietintöön. Annan saman tien puheenvuoron Marin Harkinille, joka esittelee mietintönsä. Kyse on BKTstä ja sen mittaamisesta muuttumassa maailmassa of those who submitted amendments. Um... Kiitoksia ensinnäkin kaikki, jotka ovat tehneet tarkistuksia tekstiin. Olen iloinen voidessani todeta, että nähdäkseni monet tarkistuksista ovat merkittävällä tavalla pystyneet parantamaan tekstiä. Taas olen äärimmäisen kiitollinen. Olen pyrkinyt ottamaan mukaan suurimman osan näistä tarkistuksista kompromisseihini. Joidenkin tarkistusten suhteen olen pistänyt miinusta äänestysluetteloon. Ei siksi, että olisin eri mieltä tarkistusten päämäärän kanssa, vaan katson, että konsepti ja ajatus, joka on jo on mukana joko kompromississa tai alkuperäisessä tekstissäni. Olen pyrkinyt varmistamaan sen, että mietintö on johdonmukainen ja siksi emme esimerkiksi halunneet viitata saman asian kahteen otteeseen. Yleisesti voin todeta BKTstä ja sen mittaamisesta. Katson, että on tärkeää, että olemme johdonmukaisia. Vaikkakin lausunnossani viitataan moniin seikkoihin, meidän täytyy myöskin tunnustaa, että jossakin vaiheessa kaikki tämä saa, täytyy saada integroitua yhteen kokonaisuuteen ja täten pyrkiä vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin. Tämä on tavoitteena. Nyt täytyisi mennä PKT pidemmälle, kun mitataan edistystä, niin olen oikeastaan tyytyväinen lausuntoni tässä suhteessa. Tässä on monia seikkoja mainittu, mutta olen pyrkinyt mainitsemaan kaiken vain kertaalleen. Olen pyrkinyt, py, pyrkinyt muuttamaan termiä measure, mitata. Kahdessa kohtaa olen muuttanut measure käsitteen toteamalla, että have indications on olisi parempi, eikä saadaan jonkinlaisia viitteitä tosiasioista todellisessa tilanteessa. Tarkistukseen 57 liittyy virhe kompromississa. I, tarkistus 57 niille mukana. Olen puhunut tästä Rovat Zimmerin kanssa ja hän tietää, missä mennään. Valitettavasti äänestysluettelossa tämä virhe edelleenkin on. Tarkistus 57 ei ole mukana kompromississa X, I, vaan siitä äänestetäänkin erikseen. Voinko nyt keskeyttää ja todeta, että ihmiset, jotka keskustelevat täällä vielä edellisistä mietinnöistä, voisivat mielellään mennä keskustelemaan salin ulkopuolelle, koska tällainen ylimääräinen keskustelu häiritsee asian käsittelyä. Rova Zimmer, voisitteko mennä käymään tuota keskustelua jonnekin muualle, koska tämä häiritsee niitä, jotka haluavat kuunnella tätä nyt meneillään olevaa keskustelua. Rova Haakin, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Olinkin melkein päässyt puheenvuoroni päätökseen. Yhden seikan haluaisin vielä ottaa esiin. Herra Deutschille olen jo lähettänyt sähköpostin tarkistukseen 164. Siinä viitataan siihen, että BKTL on edelleenkin yksi tärkein kriteeri silloin, kun tarkastellaan tukikelpoisuuskriteereitä aluekehitysrahaston rahoituksen osalta. Hän viittaa kansallisen ja alueisen tason muihin indikaattoreihin. Tiedän, että regivaliokunta on tähän jo viitannut ja tiedän, että regi ei ole vielä tehnyt päätöstä. Ehkä voisimme hieman pehmentää tätä sanamuotoa. Voitaisiin todeta, että on yksi merkittävimmistä kriteereistä, tai avainkriteeri, koska mikäli me todellakin uskomme niin kuin ensimmäisessä kompromississa todetaan, että L on erittäin tärkeä indikaattori talouden osalta, niin se on kuitenkin riittämätön indikaattori, mikä se on yksi ja ainoa poliittisia päätöksiä ohjaava tekijä. Tämä hieman pehmentäisi tämän mietinnön sisältöä. Todettaisiin siten, että tällä saralla on täytyy olla ja pysyä tärkeimpänä kriteerinä, mutta tavoite kakkosalueiden suhteen on myös muitakin indikaattoreita, monia sellaisia, joita käytetään kun tarkastellaan tukikelpoisuuskriteereiden täyttämistä. Toivottavasti tähän päästään, tästä suhteessa päästään sopuun, niin me voidaan pehmentää tätä sanamuotoa niin, että mietinnön takalausunnon pääsenen sisältö silti välittyy eteenpäin. Minä kiinnostaisin nyt kovasti kuulla, mitä sanottava kollegolla on. Kiitoksia paljon. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia herra Helmer ja sitten uh, rouva Lambert, olkaa hyvä. Good heavens, thank you, Madam Chairman. I'm Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yllättynyt siitä, että olen ensimmäisenä puhujalistalla. Meillä on merkittäviä huolenaiheita ryhmässämme. Te pyysitte ensimmäisenä puheenvuoroa, siksi te saitte sen myöskin. Todella viehättävä. Meillä on todellakin vakavia huolia tämän lausunnon osalta. Se tosiseikka on kuitenkin selvää, että BKT on erittäin tarkka, hyvin asennettu ja tehokas mittari. Sitä käytetään kaikkialla maailmassa, sitä voidaan käyttää hyvin helposti kansainvälisiin vertailuihin. Nyt täällä saattaa kuulla, että no, se ei nyt välttämättä ole niin tärkeä seikka, mutta kuitenkin tässä lausunnossa halutaan jollakin tavalla marginalisoida, asettaa syrjään BKT ja ottaa esille joitakin muita indikaattoreita. Mutta se on kuitenkin objektiivinen mittari ja se voidaan helposti kohdentaa hyvin tarkasti. Ja nyt pyritään sitten vähemmän objektiivisien indikaattoreiden käyttöönottoon ja siellä on ideologisia näkökulmia, jotka saavat etusijan ja ne saattavat sitten olla hankalia määritellä tarkkaan. Ja kun ajatellaan tällaisia uusia taloudellisia indikaattoreita, niin tämä ehdotus näin on aika yllättävä. Si- pitäisi myös määritellä se, että mitä nämä ovat. 45 tarkistus puhuu siitä, että tämä on tärkeä indikaattori päätöksen työntekijöille ja tämä pyyntö, joka tuossa esitetään, on hyvin rohkea, kun ajatellaan sitä, että tätä negatoria käytetään kaikkialla maailmassa. Totta kai on syytä katsoa muitakin taloudellisia indikaattoreita, niitähän on paljon, mutta huoleni onkin se, että nyt tällainen objektiivinen ja tunnetuin indikaattori sitten jätettäisiin syrjään. Minulla onkin ehdotus. Olemme tilanteessa, jossa euroalueella on luovuttu mahdollisuudesta valvoa omaa rahapolitiikkaa ja korkopolitiikkaansa. Ja nyt Kreikka muun muassa sitten kärsii hyvin vakavista seurauksista. Ja jos me haluamme ottaa nämä taloudelliset indikaattorit huomioon, niin ehkä olisi viisaampaa käyttää sellaisia indikaattoreita, minkälaisia tuhoja euron käytöstä on tullut niissä maissa, jotka euron ottavat, ovat ottaneet käyttöön. Mrs. Moran Chartier. Mrs. Lambert ja sitten Rova Moran Chartier. like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Minäkin olen kiitollinen herra Helmerille siitä, että hän kiinnitti huomiota tarkastuksiin 31 ja 45. Mekin olemme pohtineet näitä kysymyksiä ja esimerkiksi ajoitusta silloin, kun siirrytään yhdestä indikaattorisarjasta toiseen. Mietintö puhuu aivan selkeää kieltä. Tässä todetaan, että se työ, jota komissio ja parlamentti ovat tehneet aiemmin ja mitä periaatteessa hallitus ovat tehneet aiemmin konservatiivin aikana etsiäkseen vaihtoehtoisia indikaattoreita, on ollut äärimmäisen tärkeää työtä. Huoli, joka meillä monilla on BKTn suhteen, on se, niin kuin Rova Haakin selkeästi totesi mietinnössäänkin, että BKT ei ole enää talouden indikaattori, vaan pikemminkin se on yksi ja ainoa tavoite. Olipa sitten kyse Lissabonin strategiasta tai mistä tahansa muusta strategiasta. Tarkoituksena on lisätä BKTtä. Sitä pidetään aina myönteisenä asiana, ilman että välttämättä tarkastellaan asiaa syvällisemmin ja sen vaikutusta siihen, miten raha tulee lisää talouteen jaettavaksi ja ilman, että pohditaan, miksi rahaa käytetään. Esimerkiksi suuret öljykatastrofit saattavat olla hyvä asia BKT-suhteen, kun tarkastelen jälkiseuraamuksen hoitoa, mutta se on, ne ovat kuitenkin huono asia ympäristön kannalta esimerkiksi. Tämä on se syy, miksi ihmiset nyt pohtivat, mitä muita indikaattoreita on olemassa, indikaattoreita, jotka antavat erilaisia keinoja, parempia keinoja saada kokonaisvaltaisen mielikuvan tilanteesta ilman, että näin raskaasti nojaudutaan, tukeudutaan, niin kuin strategiassa usein tehdään ja varsinkin poliitikot näin tekevät. Tukeudutaan yksinomaan BKT. -hen. BKT on ainoa edistyksen mittari sen sijaan, että se olisi jonkinlainen indikaattori pelkästään. Mitä tarkistukseen 45 tulee? Siinä vaaditaan, että BKT korvataan. Sitä ei pidetä kaikkein tärkeimpänä indikaattorina, vaan päätöksenteon välineenä. Ne kaikki päätökset, jotka eivät välttämättä liity siihen, että halutaan paisuttaa niitä rahamääriä, joita käytetään taloudessa, niin tämä tässä tarkoitusperänä. Totesin, että eh, Rova Harkin omaksuma tie on erittäin hyvä. Me olemme hieman huolissamme tarkistuksesta 46, ellei siihen löydy vaihtoehto sanamuotoa, niin me tulemme vastustamaan sitä. Voisi hienoa, mikäli tekstejä voitaisiin muuttaa. Muut tarkistukset, jotka eivät sovi tähän indikaattorimietintöön, esittävät kyllä mielenkiintoisia hyödyllisiä ajatuksia, mutta kuten Rouva Harkin totesi, ne eivät välttämättä keskity tämän mietinnön päämääriin. Ja saattaa olla, että huomenna äänestämme hieman ennalta arvaamattomalla tavalla, mutta tämä johtuu siitä, että jotkut tarkistukset eivät oikeastaan sovi tähän indikaattorimietintöön. Rova Moran Chartier ja sitten Rova Gens, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aluaksi kiittää rouva Harkingia hänen tekemästään työstään. Hän on tehnyt työtään hyvin tarkkaavaisesti ja nyt voidaankin nähdä, että siitä lähtien, kun on ollut olemassa tämä BQT-käsite, niin pitäisi viedä asioita eteenpäin ja itse asiassa BKT-määritelmääkin pitäisi ehkä vielä kehittää. Ja kun ajatellaan sitä, että puhun täällä EPP-ryhmän nimissä, herra Helmer oli täällä äsken vähän huolissaan siitä, missä ryhmän mistä ryhmän ääni kuuluu, mutta jotkut kollegani ovat pelkäävät, että jotkut kriteerit, joita ehdotetaan näissä tarkistuksissa, jotka ovat täällä käsittelyssä tänään, että ne eivät ole riittävän mitattavissa olevia ja että niitä ei voida riittävästi tutkia, katsoa niiden vaikutusta vakavasti, katsoa mikä ovat niiden poliittiset vaikutukset. Sitten on myös joitakin kriteerejä, jotka koskettelevat kansalaisten elämää sillä tavalla, että se on hyvin henkilökohtaista ja ne tuovat esille järjestelmän, joka on, jota on hyvin vaikea mitata objektiivisella tavalla. Ja tämä on syy kun ajatellaan, puhutaan näitä indikaattoreita, jotka koskettavat yksityiselämää, henkistä hyvinvointia. No BKT voi olla jossakin valtiossa hyvin korkea ja ihmisillä on kuitenkin alhainen elintaso, koska eh, se, miten BKT, BKT käytetään – se ei ole kuitenkaan ikään kuin valjastettu kansalaisten hyväksi, kansalaisten palveluun, palveluksi. Ja sitten onkin tilanne, jossa uudet indikaattorit, joita saatetaan käyttää, ovat hyvin herkkiä ja hauraita. Niissä tarvitaan paljon tällaista herkkää korvaa, kun katsotaan niitä strategioita, joita on käytetty. Ja siksi onkin jo, jot, jotkut kollegat ovat olleet hieman tunteenomaisesti ottaneet kantaa näihin tarkistuksiin ja siksi emme ole päässeet yksimielisyyteen kompromista C, D, E ja F. Ja niissähän ehdotetaan näitä indikaattoreita, jotka ovat joidenkin mielestä liian herkkiä, eivätkä ne ole riittävän vakaita. Tämä on siis EPPn kanta, vaikkakin tiedämme, että BKT-indikaattoria pitää kehittää ja että pitää kehittää indika- se täytyy tapahtua sellaisten indikaattoreiden mukaan, jotka ovat vakaita ja vakavasti otettavia ja sellaisia, jotka voidaan määrittää hyvin selkeästi. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minustakin on tär- tämä on hyvin tärkeä mietintö ja hyvin ajoitettu mietintö ja sen näkee tästä kriisistä, joka nyt on käynnissä. Me tarvitsemme nopeita tilastotietoja siitä, miten BKT on kehittynyt eri maissa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että on olemassa hyvin vakavia sosiaalisia seurauksia ja niitä täytyy tarkastella hyvin tarkkaan. Ja kun ajatellaan tätä ajankohtaa, siis ajankohta on hyvä ja olen sitä mieltä, että BKT on tärkeä indikaattori, jonka parissa täytyy tehdä työtä, mutta BKT ovat myös sellainen äh, indikaattori, jotka peittävät alleen tiettyjä prosesseja, köyhtymisen, tiettyjä epätasan arvoisuuksia ja epätasaisia jakautumia. Jotkut näistä ovat sellaisia, jotka mekin olemme maininneet tarkistuksissa. Niitä on vaikea siis mitata ja niistä, niitä on vaikea saada tehokkaaksi, kun katsotaan sosiaalista kehitystä. Ja meidän pitäisi perustaa kantamme metodo, metodeihin, jotka ovat olemassa ja jotka ottavat huomioon nämä muutokset. Olen kiitollinen työstä, jonka Rouva Haakin on tehnyt, ja kompromissitarkistukset ovat mielestäni erittäin hyvät. Ne ovat koonneet mukaan eri ehdotukset, ja tämä on todellakin tärkeä työ ja asiakirja tulevaisuuden kannalta. Rouva Ja, ich möchte mich zunächst auch für die Minäkin haluan aivan aluksi kiittää Rouva Haakin ja hänen tekemästä työstä. Me kaikkihan tiesimme tämän aiheen tullessa käsittelyyn, että juuri BKT ja muut indikaattorit tulevat johtamaan aika kiista, kiistala, kiist, aikamoisiin kiistoihin ja ristiriitoihin, koska esimerkiksi osallistuminen ja sosiaaliset ja ympäristökysymykset halutaan ottaa huomioon. Ja meillä on täällä aika erilaiset taustat ja erilaisia ajatuksia. Siksi haluan kiittää siitä, että suuri osa muutosesityksistä, joita minun ryhmäni on tehnyt, on otettu mukaan pitkälti näihin kompromisseihin. Valittelen toki sitä, että yhdessä kompromississa vaatimuksemme siitä, että edistystä tulisi myös katsoa sitä taustaa vasten, minkälaista työ on, ei voitu ottaa huomioon, mutta hyvin paljon tässä on otettu mukaan ja minun mielestäni mietintö on huomattavasti kattavampi tai tämä lausunto on huomattavasti kattavampi kuin mitä se alun perin oli ja näin ollen voimme tukea yhtä kompromissia lukunottamatta näitä muita kompromisseja, kun tämä hyvä työ ja työn laatu kysymys ei päässyt mukaan. Sydämelliset kiitokset siitä, että saimme tilaisuuden tehdä tätä työtä yhdessä. You, uh, Mrs. Schroeder, followed by Mr. Ungeriano. Schröter ja sitten herra Ungeriano. Olkaa hyvä. Ja, Kiitoksia. No niin, haluaisin palata tässä vielä tähän ensimmäiseen puheenvuoroon. Se tosiasia, että BKT ei meitä vie sinne, minne haluamme päästä että tuli selväksi myös komission asiakirjasta. Yksihän keskeisistä huomioista on komission toteamus siitä, että BKT ei itse asiassa heijastele hyvinvointia ja että tämän suuri osa väestöstä näin myös kokee ja siksi tähän täytyy kiireellisesti tehdä muutos. Ja asiakirjassa on, komission asiakirjassa on koko joukko ehdotuksia, joita komissio nyt on käynnistämässä konservatiivisen puheenjohtajansa johdolla. Erityisesti OECDn puitteissa tätä ei saa unohtaa. Eli ei suinkaan ole niin, että Rouva Haakin tai vasemmista tässä talossa olisivat jotenkin keksineet tämän lähestymistavan. Ei vaan on todella havaittu hyvin laajalti, että yksin yksinomaisuus indikaattorina johtaa meitä väärään suuntaan. Tämän halusin todeta, tämä vain toteamuksena, joka kuullaan myös hyvin selkeästi komission taholta ja hyvin perustellusti komission taholta. Ja komissiohan ottaa tässä kantaa koko joukkoon ö, tekijöitä esimerkiksi sen, että tämä todella koskee suurinta osaa EU-väestöstä. Mutta mitään estettä ei ole tämän BKT-indikaattorin osalta sille, että sen rinnalle tulisi joukko muita indikaattoreita, jotka todella osoittaisivat sen, että joku alue on edistynyt tai ei. Tämä on mielestäni hyvin keskeinen toteamus komission asiakirjassa ja suuri osa Euroopan parlamentin jäsenistä täysistunnossa äänesti sen puolesta, että bkt rinnalle tulee muita indikaattoreita ja tämä todella on mielestäni hyvin viisasta Euroopan parlamentilta, koska näiden muiden indikaattorien mukaanotto on suhteellisen yksinkertaista. Tämä on kansainvälisesti jo nähty. Esimerkiksi nähdä juuri BKT kasvun johtaminen siihen, että että eh, hyvinvoinnin ja varallisuuden erot kasvavat entisestään, mutta näin voidaan saada objektiivisempi kuva alueen todellisesta tilanteesta ja tämähän on hyvin keskeinen asia Euroopan unionille ja siksi onkin hyvä, että myös tämä valiokunta käsittelee aihetta ja tukee sitä ajatusta, jonka joka on hyvin laajalti vallalla myös väestön piirissä, että BKT ei todellakaan osoita kaikkea. Uh, Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle Rova Harkinille, herra Ungariano saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mark, uh, uh, GDP nu e perfect, într-adevăr. Kiitoksia. BKT ei todellakaan ole mikään täydellinen indikaattori, se on totta, mutta minun täytyy lisätä myös se, että BKT on tavallaan korvaamaton. Ja miksi näin on? Se tar- siksi, että se mittaa jotakin, se mittaa vuosittaista taloudellista toimintaa. Ja pyrinkin tarkastelemaan kansanne, mit- miten nämä 14 tai 15 kriteeriä, jotka tässä asiakirjassa on esitelty, miten, mitä ne mittaavat? No täällä on rikollisuus, kulttuurillinen osallisuus, perheelämä, julkisen toiminnan luotettavuus, henkinen hyvinvointi. Miksi emme lisää tähän sosiaalista verkostotoimintaa? Se, mitä tässä nyt edissämme on. Vaikkavasti emme voi käydä nyt lävitse kaikkia tarkistuksia yksi kerrallaan. Voisitteko ehkä vain pitäytyä kaikkein tärkeimpiin huomioihinne? Koska meillä ei ole aikaa käsitellä kaikkia tarkistuksia, olkaa hyvä. Jatkakaa vain. Selvä, kiitoksia. Ymmärrin kyllä, ymmärsin kyllä. Tarkistus neljä sanoo heti alussa, että VKT on erityinen indikaattori, eikä se ole sopiva. Ja minusta tällaisessa vakavasti otettavassa taloudessa keskustelussa tällaista ei voida lähteä väittämään. Mutta sitten tarkistus 17, siellä puhutaan subjektiivisesta hyvinvoinnista, kompromissi G. Siinä me puhutaan tällaista ideologista, ideologisesta ajattelusta kompromissin kannalta. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia paljon. Nyt Marian Harkin esittelijänä saa viimeisen puheenvuoron. Perhaps. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voisin lyhyesti kommentoida esiin nostettuja asioita. Olen Helmerin kanssa samaa mieltä siitä, että BKT on yleisesti tunnustettu pätevä indikaattori, mutta kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisäindikaattoreita. Komissio itsekin on todennut, nyt siteraan, että on selkeästi näyttöä siitä, että tarvitaan muitakin indikaattoreita, jotka ottavat huomioon sosiaaliset ja ympäristöindikaattorit ja taloudelliset indikaattorit mukaan PKTn rinnalle. Näin komissio itsekin toteaa. Kyse on siitä, tarvitaanko lisää indikaattoreita vaan. Kyse on siitä, mitä lisää indikaattoreita tarvitaan. Meidän täytyy olla johdonmukaisia jälleen kerran. Uskon, että on tärkeää todeta, että BKT ei mittaa ympäristön kestävyyttä esimerkiksi. Kaikki metsät voidaan hakata Etelä-Amerikasta. Tämä kasvattaa BKTtä, mutta ei tämä ympäristölle ole kyllä hyödyksi. Mikäli lisättäisiin vankiloiden määrää, silloin BKT kasvaisi, mutta ei tämä yhteiskunnalle sinänsä ole hyvä ilmiö. Suurin osa meistä on samaa mieltä siitä, että lisää, lisäindikaattoreita tarvitaan. Ja uskoakseni minun tarvitsee tätä enää vatvoa tätä asiaa, koska niin moni on tämän maininnut. Rova Moran Chartier puolestaan esitti jotakin näkemyksiä. Jotkut kompromissit, joihin te viittasitte, ovat selkeästi lieventyneet. Olen ottanut mukaan sana ja sanamuotoja kuten esimerkiksi kun puhutaan eri kategorioista. En pelkästään luettelut niitä, vaan totesin, että kyse on muun muassa näistä ja näistä valintamahdollisuuksista. Olen pehmentänyt omia sanamuotojani. Kulttuurinen osallisuus, köyhyys, nämä ovat joitakin kansanpuolen tekemiä ehdotuksia. Sen sijaan, että minä olen tässä nyt päättänyt, mitä eri kategorioita otetaan käyttöön, olen pyrkinyt ottamaan mukaan mahdollisimman monia järkeviä teidän ehdotuksianne ja totean, olen todennut, että kysyn esimerkiksi näistä ja näistä valintamahdollisuuksista. Toivottavasti nyt löydämme yhteisen sävelen näiden asioiden suhteen. Uskoakseni olen tullut kyllä hyvin pitkälti vastaan näissä kysymyksissä. Rova Zimmer, emme ole että teidän kanssanne kaikista asioista samaa mieltä. En oikeastaan voi mennä pidemmälle kuin mihin olen tullut jo vastaan. Te tiedätte, missä mennään Rova Schröterille toteaisin, että te erittäin johdonmukaisesti argumentoitte indikaattoreiden, lisäindikaattoreiden puolesta. Ei siinä mitään. Herra Ungariano, mikä tarkastelette tarkistusta viisi, jonka olen itse tehnyt, mutta jota sitten olen korjannut? Alun perin olin ottanut mukaan sanan totally, eli täysin. Ja tämä oli virhe, ja olen tämän virheen korjannut. Tarkistus 17. En ole ennättänyt sitä vielä katsoa niin, oikeastaan olen samaa mieltä siitä, että vertikaalinen tulonjako ei ole toteutunut ja että tilastot osoittavat, että mitä tarkastellaan vaurauden hyvinvoinnin jakautumista globaalilla tasolla, niin tähän tavoitteeseen ei vertikaalisesti ole päästy. Joten en ole oikeastaan varma siitä, mihin te pyritte tässä, mutta tarkistuksesta neljä on teidän kanssa samaa mieltä. Kiitoksia paljon. Tästä äänestetään huomisaamuna kello 9.30. Seuraavana esityslistalla on palveludirektiivin täytäntöön pano. Esittely on Jean-Luc Benamiassa. Annan teille välittömästi puheenvuoron. Esittele puhuu ja sitten varjoesittelijät saavat kukin kaksi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman tiiviisti, On kyse lausunnosta ja direktiivistä, jotka ovat totta kai arkaluonteisia asioita ja siellä tarvitaan kompromisseja ja ne ovat mielestäni seuraavat. Ensinnäkin kohta yksi, siinä on kompromissi, joka on kompromissi C. Siihen olen koonnut tarkistukset 16, 17 ja 18. Minusta siinä ei ole mitään suurta ongelmaa minkään ryhmän kannalta. Sitten kohta kaksi, kompromissi D. Se onkin jo paljon monimutkaisempi kohta. Siellä ehdotan kompromissia tarkistuksen 23, 24, 28 ja 29 pohjalta. Kohta neljä, siinä on myös, eni, siinä on varmaankin eniten ongelmia, siinä ei ole kompromissia. Ja minun onkin sanottava, että herra Baltasarin suullinen tarkistus oli mielestäni sellainen, että se on tavallaan kompromissin omainen ja se vastaa herra Barnien julkilausumiin hyvin selkeällä tavalla. Sitten kohta viisi, kompromissi E, sinillä on tarkistukset 46, 42, 43 ja 44 tarkistukset pohjana. Sitten kohta kuusi, kompromissi F, Siinä on tarkistukset 50, 51, 52, 53, 54 ja 55 tarkistukset pohjana. Ja sitten voimme siirtyä johdantoson kappaleisiin. kompromissi 1, tarkistukset 2, 4 ja 6. Kompromissi B, se on kodasta, tarkistuksesta 8 ja 9. Ja sitten luulen, että olen käynyt kaikki mahdolliset kompromissit läpi. Ja totta kai näen, että siellä on tiettyjä ongelmia ja ne koskivat kappaletta neljä, kohtaa neljä erityisesti. Thank you, uh, Elizabeth Schröter. Kiitoksia sitten Elizabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Kiitos Emili Turunen on itse asiassa meidän varjoesittelijämme, joka on Sean Lukin kanssa asiasta neuvotellut. Välitän tässä nyt häneltä joku sen viestin. Hän on siis todella vihreiden vastuuhenkilö. Ensinnäkin kiitokset näistä kompromisseista. Ne ovat kaiken kaikkiaan erinomaisia. Voimme pitkälti niitä tukea. kannatamme direktiiviä, joka luo selkeän oikeudellisen tilanteen Euroopan unionin ja mietimmekin, onko tämä määritelmä nyt sovel, soveltuva siihen, mitä direktiiviltä tulisi vaatia. Nythän tilanne on toisenlainen kuin mitä se oli palveludirektiivistä päätettäessä. Nythän nämä perussopimus on muuttunut. Se on meidän kannaltamme oikein hyvä. Se antaa jäsenvaltioille entistä enemmän valtaa ja mielestäni tämä tulisi entistä paremmin ottaa huomioon. Ja näin ollen en usko, että tämä määritelmä tässä kohdassa on kovin hyödyllinen. Toinen äh, hyvin olennainen kysymys ja jonka kohdalta ehdottomasti Jean-Lucia tuemme on se, että hän on työlainsäädännön ottanut tässä huomioon ja vaatii parempia työolosuhteita. Hän saa sataprosenttisen tukemme tälle. Ja se on myös tärkeää kompromissien läpisaamiselle. Tässä nämä kaksi viestiä varjoesittelijältämme. Ja toivomme, että tämä menee huomenna läpi. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Christensen, followed by Ms. Moran herra Kristensen sitten Moran Chartier. Olkaa hyvä, herra Kristensen. Formen, og jeg kan stort set tilslutte Kiitos, puheenjohtaja. Voin yleisesti ottaen tukea sitä, mitä Elisabeth Schröter totesi. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kompromissit ovat ottaneet mukaan kaikki ne seikat, jotka niiden pitikin ottaa mukaan niiden ongelmien osalta esimerkiksi, jotka liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Palveludirektiivi on erittäin tärkeä vapaan liikkuvuuden kannalta ja myöskin palveluiden vapaan tarjoamisen kannalta. Täytyy varmistaa, että sisämarkkinoiden säännöt eivät polje jalkoihinsa työntekijöiden oikeuksia. Tässä suhteessa monissakin jäsenvaltioissa on ollut ongelmia. Tietystikin ongelmia on, niitä ei ole voitu ratkaista. Ja meidän täytyy siksi ottaa käyttöön uusia määritelmiä esimerkiksi sen suhteen, mitkä ovat yleishyödyllisiä palveluita, mitkä ovat yleishyödyllisiä taloudellisia palveluita ja niin poispäin. Näitä asioita on hyvin vaikea määritellä, koska jäsenvaltiot ovat itse määritelleet nämä asiat itse haluamallaan tavalla. Siitä siis- huolimatta meidän täytyy enemmän keskittää huomiota juuri tämän tyyppisiin kysymyksiin, mitkä ovat katettuna näiden periaatteiden alla. Joka tapauksessa esittely on tehnyt erinomaista työtä ja kiitos siitä. Seuraavaksi Rova Morin Chartier ja sitten Rova Gruny. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä aikaisemmin puhujiin, jotka ovat kiittäneet Jean-Luc Benhamiasia hänen tekemästään työstä EPP-ryhmän nimissä synteettisesti ja nopeasti. Voin sanoa, että EPP hyväksyy kompromissit A ja B. Se hyväksyy kompromissin C ja kompromissin E. Sitten jää vielä ongelma, joka koskee kappaletta kappaletta 2D. Sitä emme voi hyväksyä nykyisessä muodossaan. Siis kohta 2, kompromissi D, sitä EPP ei voi hyväksyä. Siitä emme ole päässeet yksimielisyyteen. Ja sitten vielä kohtaan 6, kompromissi F. Samalla tavalla kohdasta 26 EPP on äärimmäisen varauksellinen sen suhteen ja äänestys tuosta kohdasta tulee, tai se tulee olemaan erittäin tärkeä meille tässä meidän poliittisen ryhmämme ö, ajatuksia tulevasta äänestyksestä. Kiitos sitten ää, Rouva Gryni ja jälkeensä herra Baldassar. Pascal Gryni ensin. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti Haluan onnitella herra Benamiasia, joka on ottanut tämän monimutkaisen aiheen työnsä alle. Ja minä olen jättänyt tarkistuksen 46. Siitä ehdotatte, että sitä vastaan äänestettäisiin, mutta se voisi kuitenkin auttaa kansalaisia, jotta voitaisiin saada hallinnossa suurempaa läpinäkyvyyttä ja tehokkaampia toimia. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia tästä puheenvuorosta herra Baldassar ja sitten Rova Haakin. Olkaa hyvä. On molto da aggiungere, oltre a quello. Kiitos puheenjohtaja. Eipä minulla tässä ole paljon lisättävää. Se, mitä tässä jo EPPn edustajalta kuultiin, oli pitkälti mitä halusin todeta, mutta onhan minulla tässä kuitenkin nyt velvollisuuteni esittää kiitoksen sanat. Tässä todella valmistelija on pyrkinyt löytämään yhteisen sävelen tämän hyvin tärkeän ehdotuksen suhteen täällä valiokunnassa. Ja luonnollisesti tämän kohdan neljä suhteen täällä nyt on suuria mielipideeroja jo, ja tuskin tässä nyt yhteistä kantaa näistä löytyy. On myös joukko tarkistuksia, jotka oikeastaan äh, kopioivat sen äh, suullisen tarkistuksen, jonka itse olin aiemmin esittänyt, joten nämä äh, kannat ovat tässä aika selvillä ja katsotaan sitten, miten tämä direktiivi asia etenee ja mitä painopistealueita lopussa sitten komissio ottaisi. Thank you. Um... Kiitoksia paljon. Lopuksi Rova Haagin ja hänen jälkeensä puhuville esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuten monet muutkin puhujat, haluaisin kiittää herra Benamiasia hänen tekemästään työstä tämän erittäin visaisen ongelman työstämisestä. Joistakin seikoista on suorastaan mahdotonta päästä sopuun. Kiitän joka tapauksessa esittelijän tekemästään ankarasta työstä. Aivan lyhyesti vain. Voimme tukea kompromissia A, B ja C. Tarkistus D, sitä me emme voi tukea, koska siinä viitataan direktiivin tarkistukseen. Tarkistus E on myöskin kunnossa. Kohta neljä puolestaan on kaikkein suurin kysymysmerkki. Me olemme tehneet alderyhmän nimissä lukuisia tarkistuksia tähän. Nyt täytyy vielä katsoa, miten paljon saamme tukea näille tarkistuksillemme huomenna äänestyksessä. Kaiken kaikkiaan kiitokset esittelijälle hänen tekemistään karasta työstä. Eli kuka muu halua enää puheenvuoroa esittelijä puhua seuraavaksi. Eikö Jean-Luc Penamies, olkaa hyvä. Bien. Euh... No niin. Tämä tarkistus 40. Minä en lue sitä ääneen, osaan sen jo melkein ulkoa. Kyllä siinä voidaan muuttaa mieltä, ei se nyt mikään ongelma ole. Sitten näistä muista. No, totta kai siellä on herra Baldassare teidän moraalinen argumentoinninne, niin ajatuksenne tuntuu menevän siihen suuntaan, kuten herra Barnier komissiosta on viime aikoina puhunut. Eli se voi olla jonkinlainen hyväksyttävä kompromissi, jonka parlamentti voi yhtyä, kun ajatellaan palveludirektiivin tiettyjä ongelmakohtia mitä nyt tähän minun asiakirjaani tulee, niin en voi mennä pitemmälle. Teidän tarkistuksenne kelpaa minulle. Se on mielestäni kompromissi, jonka voin hyväksyä, mutta siitä eteenpäin ei voi mennä, jos ajatellaan näitä yleisiä määritelmiä, jotka koskevat palveludirektiiviä ja sitten näitä ongelmia ja edunsaajia ja niitä, jotka ovat ähm, sitten taas kärsijöitä vaikeilla vyöhykkeillä mutta äh, kun ajatellaan tätä äh, tilannetta, jossa meillä ei ole tätä pohjana olevaa mietintöä kuitenkaan tässä käsillä ja siksi tilanne on ongelma ja siksi henkilökohtaisesti tämä on ollut hankala tehtävä. Voin vielä mennä muutaman askeleen eteenpäin. Olen todellakin valmis tekemään sen, mutta muilta osin en voi oikeastaan liikkua. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Äänestys toimitetaan huomisaamuna kello 9.30. Seuraavana asiana esityslistalla on tutkimuksen esittely. Kyse on työterveyden työturvallisuuden alan direktiivin täytäntöönpanon kustannukset. Herra Janne Silvestä tulee esittelemään tutkimuksen, joka liittyy vuotuiseen valiokuntamme työohjelman 2010. Sitä ennen puheenvuoron saa herra Takkula, joka on Bilbaon viraston puheenjohtaja. Hän puhuu muutaman minuutin ajan ennen kuin herra Silvestä tulee paikalle. Olkaa hyvä. Teillä on nyt tilaisuus käyttää puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. <clears throat> I've read the report quite... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen lukenut tämän raportin hyvin huolellisesti ja ensimmäinen reaktio niin ennen kuin olin kertomuksen nähnyt ja kun luulin, että tätä käsitellään, oli, niin kantani oli hyvin kriittinen. Tämä kertomus on hyvin tunnettu työsuojelupiireissä. Tämä Stoiberin kertomus sitä, se on siis kiertänyt eri paikoissa ja se käsittelee työsuojelua, työterveyttä, turvallisuutta ja hygieniaa. Ja minulla on hieman kriittinen käsi, kä, äh, suhtautuminen tähän ehdotukseen siitä, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vähennettäisiin toimia sitten kun ajatellaan tätä asiantuntijuutta työsuojelu- ja hygieniakysymyksissä, niin sehän on hyvin vahvaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Mutta sitten menin tämän kertomuksen tarkkaan läpi ja nyt tämä kertomus on tässä käsillä ja minulla on joitakin kriittisiä kommentteja aluksi. Joitakin lyhyitä kommentteja kertomuksessa on ja mainitsen niistä muutaman. On paljon näyttöä taloudellisista hyödyistä, kun ajatellaan työsuojelua, toisin kuin tässä kertomuksessa sanotaan. Esimerkiksi ilo arvioi, että 40 prosenttia BKTstä on 4 prosenttia on me- menetetty. Ja sitten WHO teki tutkimuksen ja siellä sanottiin, että 5 prosenttia taakasta tulee työstä teollisuudessa, teollistuneissa maissa, kuten EU:ssa ja aivan äskettäin Itävalta kertoi hyvin kattavassa hallituksen tutkimuksessa, että melkein 6 prosenttia menetetään mm, bkt ja se johtuu huonoista työolosuhteista. Sitten tutkimus Suomessa tuli siihen johtopäätökseen, että äm, aika, varhaistetut eläkkeet terveyssyistä siis silloin, että alennetaan tätä mm, eläkeikää 65-68-vuotiaista, niin silloin on menetetty alennettuna eläkeikänä 25 miljardia euroa. Eli se on 25 kertaa siitä, kerrottuna se tuki, jonka Kreikka on saanut EU-ta. Ja tämä siis menetetään joka vuosi. Eli tässä hieman sitä, minkälaista ongelmasta, miten laajasta ongelmasta on kyse. En usko, että tällaisia hallinnollisia etuja voitaisiin saavuttaa, jos koulutetaan työsuojelu työsuojelutarkastajia mainitulla summalla. Meillä on 25-27 miljoonaa vammaista Euroopassa ja kaksi miljoonaa ihmistä, jotka, joka vuosi tulee lisää kaksi miljoonaa ihmistä, jotka jäävät siis pysyvästi työkyvyttömiksi. Sitten on työperäisiä sairauksia ja onnettomuuksia, joita on 20 miljoonaa tapausta vuodessa. Ja Ruotsin työministeri kertoi, että yksi kolmesta työntekijästä on työttömänä Ruotsissa näistä tapauksista. Ja tämä on siis suuri kuluerä myös. Jos nyt katsotaan tätä koko asiaa, koko aihetta, vaikuttaa siltä, että kukaan näistä henkilöistä, joka on nyt antanut sanan tähän kertomukseen työsuojelutarkastajista, vaikuttaa siltä, että 20 000 työsuojelutarkastajaa täytyy, heidän täytyy odottaa vielä kauan, että he pääsevät käymään näillä työpaikoilla. Heidän täytyy siis, he käyvät siellä noin kerran kymmenessä vuodessa ja tämä vierailu on hyvin lyhyt e- ja tämä johtuu siitä, että hallinnollinen, hallinnollisen työtaakka on niin suuri. Mutta Minulla on myös positiivisia kommentteja. Tämä kertomus itsessään on hyvin tehty, sen esittämismuoto on hyvä ja nämä löydetyt havaitut tiedot ja suositukset ovat aivan järkeviä. Ja online riskianalyysi on myös asia, joka on hyvin raportoitu ja sitä tuetaan. Työmarkkinaosapuolten välisissä vuoropuheluissa sitä on käsitelty myös. Meillä on työntekijöitä ja työnantajia, jotka ovat olleet tähän riskianalyysiin hyvin tyytyväisiä. Ja tämä on siis meidän ratkaisumme. Minusta tämä on hyvin tehty kertomus kaiken kaikkiaan ja minun täytyy kiittää Euroopan parlamenttia ja Rambollia tällaisesta järkevästi tehdystä hyvästä työstä. Kiitoksia ainakin sitten saman, vuoro, saman tien puheenvuoron Era Silvestille Rambol Consulting konsulttiyrityksestä. Kyse on valikuntamme vuotuisesta työohjelmasta ja tämä nivoutuu tähän meidän työhömme, joten minulla on suuri ilo ja kunnia että antaa teille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Um, just got in the room, so I think my presentation needs to... Ah, it's there. Thank you. Kiitoksia. Nyt käsittääkseni täällä jo kommentoitiin tätä kertomusta. Kuulin siitä vain loppuosan, mutta no, voin kertoa teille sitä myöhemmin. Kiitoksia siitä. Aion esitellä tämän tutkimuksen, joka liittyy työsuojeludirektiivien täytäntöönpanon ja tästä aiheutuvista kustannuksista on kyse. Kyse työsuojelusta kustannustekijänä. Tutkimusta on tehty viime kuukausina ja, ja tutkimuksen tarkoitus on, no nyt niin, mitä täytyy ottaa silmäsit päähän, niin tutkimuksen tarkoitus on, on täällä jo kuvattu, haluamme paremmin ymmärtää sitä, miten tärkeää on työsuojelu ja terveys tekijänä, joka myötä vaikuttaa tai saattaa myötä vaikuttaa yritysten taloudelliseen tilanteeseen, varsinkin kun kyse on pk-yrityksistä. Tarkastelemme myöskin niitä mahdollisia vaikutuksia, joita tehdyillä ehdotuksilla saattaisi olla, kun pyritään vähentämään hallinnosta taakkaa esimerkiksi. kun pyritään parantamaan työsuojelua terveyttä. Olemme tarkastaneet, miten asioita voidaan tutkia, käsitellä, varsinkin pk tasolla, ja miten voidaan vähentää tiedonantovelvollisuutta esimerkiksi. Tiedonantovelvollisuus saattaa olla yksi este, jonka vuoksi ei päästä eu tavoitteeseen, kun pyritään vähentämään ja ehkäisemään työpätaturmia ja työperäisiä sairauksia työpaikalla. Tutkimus perustuu lähinnä asiakirjojen asiakirjojen perustuvan tutkimukseen tämän direktiivin, puitedirektiivin osalta. Lisäksi me kuulimme asiantuntijoita ja eri osapuolia mukaan luettuna komissiota, henkilöitä, jotka toimivat tällä alalla, työntekijä- ja työnantajapuolta – ja joitakin muitakin asiantuntijoita kuultiin tutkimuksen yhteydessä. Lyhyesti sitten. Voisitko palata vielä edelliseen kaavakuvaan? Kun puhutaan Euroopassa sitä työsuojelutyöstä, direktiivi 89391 EEC on puitedirektiivi, joka määrittelee tärkeimmät periaatteet työsuojelutyöstä asioiden suhteen ja ennaltaehkäisyn suhteen, koska kyse on puitedirektiivistä. Siihen liittyy hyvin paljon muita direktiivejä. Nähdäkseni 1920 muuta direktiiviä kulkee tämän kanssa käsi kädessä. Direktiivi on ollut olemassa jo melkoisen pitkään. Viimeisin direktiivin tarkistus, taikka täytäntöönpanon tarkistus tehtiin vuonna 2004. Silloin komissio teki tällaisen välitarkastuksen, joka osoitti, että direktiivin täytäntöönpanossa oli suuria puutteita sekä pienien että suurten yritysten osalta havaittiin puutteita siinä, miten lainsäädäntöä noudatettiin. Tärkeimmät puutteet tai ongelmat liittyvät riskien arvioimiseen, silloin kun on kyse työntekijöiden osallistumisesta esimerkiksi. Silloin kun tehdään työsuojelutyötä ja työsuojelukoulutuksen osaltakin oli puutteita. Lisäksi maatalous ja rakennusala olivat sellaisia, joilla riskejä oli suhteellisen paljon. Nämä ovat perinteisesti näitä riskialttiita aloja. Direktiivin täytäntöönpano oli pakottanut jäsenvaltiota muuttamaan aiempaa lainsäädäntöä, joka perustui aiemmin siihen, että vahinkoja kor- kor- korjattiin jälkikäteen sen sijaan, että niitä olisi ennaltaehkäisty. Ongelmat liittyivät lähinnä siihen, että yritysten tasolla oli riittävän, oli liian vähän tietoa ja kohdennettua tietoa, alakohtaista tietoa. Tieto ei ollut välttämättä helposti ymmärrettävissä tai helposti saatavilla Yritysten tasolta puuttui tietoa ja asiantuntemusta työsuojelukysymysten osalta. Ja ongelmana oli myöskin työntekijöiden ja johdon koulutus ja vähäiset koulutusvarat. Lisäksi ulkopuolista asiantuntija-apua ei käytetty riittävästi hyväksi. Joukko näitä ongelmia haluttiin ottaa, ottaa mukaan EUn työsuojelustrategian kaudella 2007-2012. Yksi tärkeimpiä tavoitteita tuossa strategiassa on vähentää työperäisiä onnettomuuksia 25 prosentilla EUn alueella vuoteen 2012 mennessä. Minun täytyy todeta, että yhteisötasolla strategia keskittyy lähinnä lainsäädäntöpuoleen, siihen, että ajan tasaistetaan ja yksinkertaistetaan sääntöjä, annetaan tietoja ja opastusta jäsenvaltioille. Lisäksi vaihdetaan parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken kansallisella tasolla, kehittää myöskin kansallisia toimintasuunnitelmia, joiden suunnittelussa mukana ovat työmarkkinaosapuolet muun muassa. Um, Sitten e voidaan tarkastella EUn e toimintaohjelmaa, jolla pyritään vähentämään hallinnoista taakkaa. Jotkut osapuolet katsovat, että jossakin määrin uh, tämä tavoite taikka ma- toimii tai mahdollisesti toimii vastoin niitä tavoitteita, joita työsuojelustrategiassa on. Ja nämä kaksi ovat jotenkin törmäyskurssilla. Tarkoituksenahan oli vähentää onnettomuuksia 25 prosentilla toimintaohjelmassa, jossa pyritään vähentämään hallista taakkaa. Tavoitteena on vähentää niin ikään hallista taakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tämä tuntuu olevan kovin suosittu luku, tämä 25 prosenttia. Ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2009. Lisäksi aloitettiin suur hanke, jolla, jonka kautta pyrittiin arvioimaan hallinnosta taakkaa eri alueilla. Komission tiedonanto vuonna 2009 määritteli 13 prioriteettialuetta, joista yksi oli työympäristön parantaminen ja työ, työsuhteet ja näiden osalta hallinnollisen taakan vähentäminen. Työympäristöön liittyy kahdeksan eri ehdotusta, joista kaksi on jo hyväksytty ja kuusi on vielä valmistelun vaiheessa. Nämä kuusi valmistella olevaa ehdotusta on otettu mukaan tähän meidän tutkimukseemme. Mikäli tarkastellaan konkreettisia ehdotuksia, joilla voidaan vähentää halusta taakkaa, Ensimmäinen niistä on ehkä kaikkein kiistanalaisin. Haluaisimme, että kaikkein pienimmät yritykset jätettäisiin ulkopuolelle. Me vapautettaisiin velvollisuudesta antaa kirjallisia arvioita, jotka liittyvät työsuojeluriskeihin. Ne ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa yhteisön lainsäädäntöä, nämä kirjalliset riskiarviot nimittäin. Tieto, jonka olemme saaneet, osoittaa, että tämä erityinen toimenpide joutuisi vielä syvällisemmän tarkastelun tai tutkimuksen kohteeksi komission työllisyyspääosastolla ennen kuin sen suhteen ryhdytään lisätoimiin. Tämä on yksi niitä ehdotuksia, jotka eri osapuolet ja muut mukana olleet asiantuntijat hyväksyivät, mutta kuitenkin jotkut katsoivat, että tämä oli paras tapa hoitaa tätä ongelmaa, mutta laajalti katsottiin, että tätä velvoitetta ei täysin pitäisi poistaa pk-yritysten kohdalta, vaan ehdotettiin, että tehtäisiin tai omaksuttaisiin tällainen riskiperusten lähestymistapa, tarkasteltaisiin niitä sitä alaa, jolla yritys toimii, esimerkiksi ja sitten haluttiin yksinkertaistaa menettelyitä sen sijaan, että kokonaan poistettaisiin. Joten vaikuttaa ainakin meidän tutkimuksemme tulosten valossa, että mikäli kauttaaltaan tai yleisesti ottaen vapautettaisiin pienet yritykset tästä velvollisuudesta, niin tämä ei olisi toteutettavissa toteuttamiskelpoinen ajatus edes pienten, pienten, pienimpien yritysten osalta, mutta tietystikin asia tullaan vielä syvällisemmin tutkimaan ennen kuin lopullinen päätös tehdään tai lopullinen ehdotus. Seuraava ehdotus äh, näiden kuuden ehdotusten, ehdotuksen joukossa, joita me tutkimme, oli se, miten helpotetaan direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön siten, että kevennettäisiin tätä lainsäädäntöön siirtämisprosessia. Yleinen konsensus tuntuu vallitsevan siitä, että ei siinä ole mitään väärää, mikäli halutaan selkeyttää lainsäädännön perejä ja tapoja, joilla lainsäädäntöä voidaan pistää täytäntöön. Joten tämä on todellakin sellainen alue, joka ansaitsee enemmän huomiota kuin toistaiseksi on ollut asian laita. Lisäksi voidaan tarkastella, miten tämä vaikuttaa käytännön taakan vähentämispyrkimyksiin, mutta tämä on yksi asia, jonka, tai ehdotus, jonka vaikutukset tuskin ovat kielteisiä. Seuraava ehdotus liittyy siihen, miten työsuojelutarkastuksista voitaisiin tehdä tehokkaampia. Edellinen puhuja viittasi nähdäkseni juuri tähän. Tämäkin on seikka, joka on vielä harkinnan kohteena. Miten näistä vierailuista tai tutkimuksista tehtäisiin tehokkaampia ja resursseja käytettäisiin paremmin hyväksi? Nämä kysymykset yleisesti ottaen nähdään sellaisina seikkoina, jotka voivat auttaa keventämään hallinnosta taakkaa ilman, että tästä syntyy mitään kielteisiä vaikutuksia tai lisää riskejä, kun halutaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia. mikäli tarkastukset olisivat tehokkaampia. Niiden pitäisi olla kohdennetumpia ja pitäisi keskittyä riskeihin ja niihin yrityksiin, joiden toiminnassa riskiä, esiintyy kaikkein eniten. Ja vähemmän kiinnitetään huomiota niihin yrityksiin, joiden toiminnassa on vähemmän riskejä. Joitakin hyviä esimerkkejä on jo löydettävissä eri jäsenvaltioista. Ja nämä hyvät esimerkit voivat toimia innoituksen lähteenä myöskin EUn lähestymistavalle. Ja näitä samoja malleja voitaisiin käyttää muissakin jäsenvaltioissa hyväksi. Pyydän anteeksi. Olen hieman vilustunut, joten tässä on pieniä ongelmia, toteaa puhuja. Lisäksi on ehdotettu, että parannetaan ohjeistusta, jota annetaan esimerkiksi rakennusalan yrityksille. Kukaan ei nähnyt mitään kielteisiä vaikutuksia ohjeistuksen parantamisessa, joten tämä on kiistaton toimenpide. Tästä voi seurata vain hyvää, mikäli tämän alan yritykselle annettaisiin parempaa tietoa. Se olisi parempaa. Sitten pohdittiin, voitaisiinko helpottaa riskiarviointien tekemistä yritysten tasolla. Nyt on kehitetty jo välinettä tätä varten. Osa on sitä kehittänyt. Vaikuttaa siltä, että tämä voisi olla myönteinen askel kohti oikeaan suuntaan. Kyse on interaktiivisesta välineestä, jolla pyritään helpottamaan riskiarviointia erityisestikin PK-yritysten tasolla. Tämä nähdään yleisesti ottaen erittäin myönteisenä ehdotuksena. Ainoa avoin kysymys on se, miten räätälöityä tällainen toiminta voi olla, miten hyvin se voidaan mukauttaa erityyppisiin yrityksiin ja eri sektoreille. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun tarkastellaan tämän koko välineen tarkoituksenmukaisuutta. Välineet täytyy mukauttaa hyvin pitkälti kutakin alaa ja kutakin sektoria varten, kutakin yritystä varten. Se täytyy räätälöidä sopivaksi. Ja viimeinen ehdotus, jolla pyritään vähentämään hallinnosta taakkaa, on esimerkiksi syöpää aiheuttavien aineiden osalta tiedotuksen parantaminen. Direktiivin tarkastelu on meneillään ja jotain muutoksia tähän direktiiviin tulee tässä suhteessa karsinogeenisten aineiden osalta tiedottamisen parantamiseksi. Lopullinen arvio tehdään sitten, kun direktiivi on saatu tarkasteltua kokonaisuudessaan ja sitten kun ehdotuksia tullaan tekemään tässä suhteessa. Nämä olivat ne ehdotukset, joiden avulla voidaan komission mielestä vähentää hallinnosta taakkaa. Kuten totesin, suurin osa näistä ehdotuksista on kiistattomia, ehkä ensimmäistä lukunottamatta, joka liittyy siihen, että PK-yritykset pitäisi vapauttaa kiireellisten riskiarvioiden antamisesta. Sitä täytyy pohtia vielä syvällisemmin. Toinen osa tutkimuksesta tarkasteli sitä, voitaisiinko osoittaa eksplisiittisemmin, mitä hyötyä on siitä, että noudatetaan työsuojelusääntöjä. Intuitiivisesti katsottuna vaikuttaa järkevältä noudattaa sääntöjä, ja tuntuu siltä, että sääntöjen noudattamisesta on hyötyä, mutta joskus on kuitenkin vaikea osoittaa suoraa yhteyttä syy- ja seuraussuhteita, koska hyvin vähän näyttöä on olemassa. Jotakin suuria vaikutuksia on olemassa, vaikutuksia, joita voidaan helposti mitata, koska ne ovat hyvin näkyviä ja mittauskelpoisia. Esimerkiksi kustannusten vähentyminen, kun pystytään vähentämään onnettomuuksien määrää työtapaturmien määrää tai työperäisten sairausten määrää. Tämä johtaa siihen, että työntekijä on vähemmän poissa töistä ja kustannuksia syntyy vähemmän. Ja myöskin korvausvaatimuksia on vähemmän ja vakuutusmaksut voivat olla pienempiä. Joten nämä ovat selkeitä tosiasioita yritystenkin silmin katsottuna, joten tarvallista hyötyä on kyllä työsuojelusääntöjen noudattamisesta. Mutta jotkut vaikutukset ovat epäsuorempia. Ja niitä pitäisi pohtia tai tutkia syvällisemmin, koska perinteisesti on tarkasteltu niitä suoria vaikutuksia. Tämä ei välttämättä riitä. Voitaisiin pohtia myöskin tällaisia aineettomia asioita ikään kuin intangible assets. Tällä termillä olemme käsitelleet tätä asiaa. Nämä ovat asioita, joita ei voi niin helposti mitata kuin esimerkiksi sitä, miten kustannukset ovat pienempiä, mikäli noudatetaan sääntöjä. Esimerkiksi yrityksen maine on yksi asia, joka voidaan ottaa huomioon, koska kuluttajan silmin katsottuna yrityksen maine on yhä tärkeämpi asia, kun kuluttaja tekee päätöksen ostaa palveluita tai tuotteita hän ostaa mielellään yritykset, joka kohtelee työntekijöitä hyvin ja joka osoittaa, että sillä on tällaista yritysvastuuta. Tämä on tällainen välillinen hyöty, joka yritykselle koituu siitä, että se noudattaa työsuojelun sääntöjä. Lisäksi työn organisoiminen voi parantua. Usein riskit koituvat tai aiheutuvat työstä, joka on huonosti suunniteltu tai huonosti koordinoitu. Mikäli organisaatio- ja koordinaation puolta parannetaan, tämä voi merkittävällä tavalla vähentää riskejä, mutta tämä mahdollistaa myöskin sen, että työn tekeminen on tehokkaampaa. Hyvä työympäristö ja työntekijöiden tyytyväisyyden parantaminen ja työntekijöiden vaihtuvuuden pieneneminen, pieneneminen ovat tällaisia välillisiä vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan tämä parantaa työympäristöä. Jotakin esimerkkejä. Mainitsin jo aiemmin, miten työpaikan organisaatio tai koordinaatio voi parantua. Monia esimerkkejä on meille mainittu. Esimerkiksi kun on kyse rakennustyömaasta, jolla tekee työtä useampi yritys, usein työntekijät törmäävät toisiinsa ja tämä vähentää työn tuottavuutta ja tehokkuutta ja myöskin vaara, että joku loukkaantuu on suurempi. Kun koordinaatiota ja organisaatiota parannetaan, täällä on kaksinkertainen vaikutus, koska riskit pienenevät ja samalla työn tuottavuus kasvaa. Toinen esimerkki. Mikäli työasentoa parannetaan ergonomia puolta, tämä estää esimerkiksi toimistotyössä vaaroja, mikäli ihminen käyttää tietokoneen hiirtä jatkuvasti. Tästä saattaa koitua hallaa työntekijälle. Tämänkin voidaan puuttua. Kolmas esimerkki, jolla saattaa olla myöskin taloista vaikutusta myönteisellä tavalla, on asia, jonka mainitsin aiemmin, eli yrityksen sosiaalinen vastuu. Ja siitä käytetään yhä enemmän alihankkijoita Täytyisi muistaa, että alihankkijoidenkin täytyisi parantaa työsuojelustandardejaan ja sääntöjen noudattamistaan. Tämäkin hyväksi yrityksen maineelle. Lopuksi vielä. Kun pohditaan näitä taloudellisia hyötyjä, pitäisi ottaa huomioon myöskin se tosiasia, että sosio, konteksti eri jäsenvaltioissa on hyvinkin erilainen. Tässä kertomuksessamme olemme kartoittaneet tätäkin puolta ja tarkasteet sitä, mitä eroja on esimerkiksi sen suhteen, miten yritys joutuu maksamaan ihmisille palkkaa sairausloman ajalta. Tässäkin on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden kesken. Alankomaissa työntekijä maksaa työnantajalle palkkaa kahden vuoden ajan sairausloman ajalta. Saksassa tilanne puolestaan on se, että että työnantaja maksaa vain 42 päivän ajan sairausomaajan palkkaa, Unkarissa 50 päivää, Irlannissa ei ole mitään laillista velvoitetta maksaa työntekijälle palkkaa sairausman ajalta. Työntekijä tai työnantaja voi itse päättää, maksaako hän vai ei, ja miten pitkään hän maksaa, joten valtavan suuria eroja on olemassa tässäkin suhteessa. Ja tämä aiheuttaa myöskin eroja sen suhteen, miten innokkaita yritykset ovat parantamaan organisatorista työsuojeluaan. Monia muitakin esimerkkejä on jäsenvaltioiden välisistä eroista, joten tämäkin puoli täytyy ottaa huomioon silloin, kun yritetään saada yritykset kiinnostumaan tai innostumaan näistä taloudellisista eduista, joita koituu, mikäli ne parantavat normeja, työsuojelu- ja terveyspuolella. Siirtykäämme sitten seuraavaan seikkaan, PK-yrityksiin ja velvollisuuteen noudattaa työsuojelussääntöjä. Useiden lähteiden perusteella on täysin selvää, että yritysten koko on erityisen tärkeä tekijä, kun pohditaan sitä, missä määrin yritys noudattaa ja miten hyvin yritys noudattaa työsuojelusääntöjä. Pienet yritykset paljon todennäköisemmin omavat tällaisen tai pienemmillä yrityksillä epätodennäköisemmin on olemassa tällainen työsuojeluhallintarakenne tai järjestelmä käytännössä. Ja tieto on yksi suurimmista esteistä. Yritykset eivät tiedä, pienet yritykset eivät tiedä näistä asioista, niille ei riittävästi asiantuntemusta. Jossakin määrin ne eivät edes näe sitä hyötyä, joka koituisi työsuojelunormien noudattamisesta. Kaikki nämä tekijät ovat erittäin merkittävässä asemassa, kun pyritään parantamaan työsuojelua pienemmissä yrityksissä. En tiedä, näettekö nyt kovinkaan hyvin tätä kaaviota. Tämä on yksityiskohtaisempaa tietoa taulukon muodossa. Tämä on peräisin yhdestä lähteestämme. Ja tämä osoittaa hyvinkin selkeästi tilanteen. Nämä eri väriset ja pilarit tässä edustavat eri kokoisia yrityksiä. Pienemmät yritykset ovat tässä tummemmalla ja suuremmat yritykset vaaleammalla värillä merkittyinä. Ensimmäiset kaksi pylväikköä viittaavat siihen, miten työsuojelunormeja noudatetaan, missä määrin tällainen organisaatio järjestelmä on olemassa. Ja nämä kaksi viimeisempää viittaavat siihen, miten työpaikka on arvioitu. Ja tässä on hyvinkin suuria eroja sen suhteen, minkä kokoisia yrityksiä on kyseessä. Tämä vaikuttaa nyt siltä, että lähinnä pienet yritykset ovat niitä, joissa tilanne on puutteellinen. Miten sitten voidaan parantaa työsuojelua PK-yrityksissä. Tutkimus tuntuu viittavan siihen, että järkevintä ei ole vähentää velvoitteita pk-yritysten osalta. On ehkä parempi mukauttaa pikemminkin velvoitteita sen suhteen, minkä kokoisesta yrityksestä on kyse. Kuten mainitsin, voidaan ottaa riski lähestymistapa käyttöön ja keskittyä niille aloille, joilla riskit ovat kaikkein suuremmat, erityisestikin tietyn tyyppiset yritykset toimivat tietyillä aloilla. Niiden suhteen voitaisiin ottaa yksinkertaistettuja sääntöjä käyttöön ja näitä online-välineitä myöskin voidaan käyttää kaikkien pienimpien yritysten työn helpottamiseksi, kun ne pyrkivät noudattamaan työsuojelunormeja. Toinen seikka on tietystikin tietoisuuden lisääminen. Hyvin paljon tiedotus- ja valistustyötä jo tehdään. Meille tuli aivan selväksi eri lähteistä käsin, että kun käsitellään kaikkein pienimpiä yrityksiä, silloin kasvokkaan tapahtuva tiedottaminen on yleisesti ottaen tehokkaampaa kuin se, että harjoitan tällaista suurimuotoista yleistä tietoistoimintaa. Pienet yritykset tekevät yhteistyötä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ja pankkien kanssa. Näiden kautta ehkä kaikkein parhaiten voidaan vaikuttaa pk-yritysten tietoisuuden tasoon. Tietystikin ainakin kansalliseen kontekstiin täytyy mukauttaa tätä annettavaa tietoa ja myöskin alaskohtainen mukauttaminen on tehokas tapa toimia sen osoittamiseksi, mitä hyötyä PK-yrityksille on siitä, että tämän alan velvoitteita noudatetaan. Lopuksi meille annettiin tehtäväksi tarkastella uusia riskejä. Ehkä voisin käsitellä kaikkien kolme tärkeintä riskiryhmää, kun on kyse uusista työsuojeluriskeistä. Ensinnäkin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Uskoakseni tämä on seikka, joka yhä uudelleen on otettu esiin myöskin tämän valiokunnan työssä, teidän valiokuntanne työssä vuosien mittaan. Toinen tärkeä ongelmaryhmä ovat psykososiaaliset ongelmat, stressi, ahdistus ja niin poispäin. Ja kolmantena niin sanotut fyysiset riskit, vaaralliset aineet, uusi teknologia, nanoteklo, nanoteknologia ja myöskin fyysiset tekijät, muut fyysiset tekijät. Mitä näiden osalta voidaan nyt todeta? Strategia, jonka avulla voidaan estää työtapaturmia, vaikuttaa toimivan nyt on nähty, että työtapaturmien määrä on vähentynyt, mutta samanaikaisesti on yhä enemmän muita terveysongelmia ja työperäisiä sairauksia. Näiden määrä on kasvanut puolestaan. Joten työtapaturmista on, ollaan pääsemässä, mutta muiden terveysongelmien määrä on kasvussa. Suurin osa näistä terveysongelmista liittyy näihin uusiin riskeihin, jotka mainitsin, näihin kolmeen riskiryhmään, jotka juuri teille mainitsin. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat kaikkein yleisin työperäinen sairaus. Kaksi kolmasosa työperäisistä sairauksista on juuri tämän tyyppisiä ja terveysongelmista liittyy juuri näihin. Toiseksi yleisin ongelma ovat psykososiaaliset ongelmat. Nämä liittyvät usein uusiin työtapoihin. Elämme maailmassa, jossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Työsopimusten luonnekin muuttuu. Työpaikan turvattomuus lisääntyy jatkuvasti. Epävarmat työsuhteet lisääntyvät. Yhä enemmän naisia ja maahanmuuttajia tekee töitä, työntekijät ikääntyvät ja saattaa olla, että eri ihmisryhmillä, työntekijäryhmillä on erityyppisiä ongelmia, joihin pitäisi voida puuttua. Työ on yhä intensiivisempää. Ja tämä puolestaan johtaa siihen, että työn ja muun elämän välinen tasapaino vinoutuu ja yhä enemmän käytetään tietotekniikkaa hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy enää ei tiedä milloin töissä, milloin vapaa-ajalla. Ja lopuksi vaikuttaa siltä, että työpaikan emotiiviset vaatimuksetkin kasvavat. Ja esimerkiksi terveydenhoitosektorilla tämä on nähtävissä ja niillä aloilla muutoinkin, joilla nimenomaan tehdään työtä ihmisten hyväksi, ihmisten parissa. Mitä muita uusia riskejä voitaisiin mainita. En nyt käy tätä kovin tarkkaan lävitse, mutta nanoteknologia on yksi tämän otsakkeen alle kuuluva riski, niin ikään biologiset riskit. Ja uusi teknologia, mukaan ottaen nanoteknologia, on ala, jonka vaikutuksista tiedetään suhteellisen vähän vielä tänään, joten Tämän alan riskeihin on hyvin vaikea puuttua tässä vaiheessa. Tämä on tietystikin selvästikin alue, joka ansaitsee hyvin paljon lisää huomiota, koska tulevina vuosina näiden ongelmien merkitys tulee kasvamaan. Uh, Miten sitten pitäisi suhtautua näihin uusiin riskeihin? tuki- ja lihaselinten sairaudet eivät ole tietystikään mikään uusi asia, mutta niiden merkitys tuntuu kasvavan. Ja mitä enemmän näihin asioihin kiinnitään huomiota, sitä haluttomampia ihmiset ovat kärsimään niin paljon tämän tyyppisistä ongelmista kuin aiemmin. Joten tätäkin kautta näiden ongelmien merkitys kasvaa. Vaikuttaa siltä, että olemassa oleva lainsäädäntö keskittyy ennaltaehkäisyyn. Ja varsinkin puitedirektiivi on luonteeltaan suhteellisen yleisluontoinen vain. Ja tämä johtaa siihen puolestaan, että mitä suurimmassa määrin vaikuttaa siltä, että nämä uudetkin riskit ovat olemassa olevan lainsäädännön kattamia, joten mitään suurta tarvetta uudelle lainsäädännölle ei ehkä ole. Ehkä poikkeuksena nanoteknologian nanoteknologia, joka on hieman erilainen luonteeltaan kuin nämä muut, mutta olemassa oleva lainsäädäntö kattaa nämä muut riskit. Sen sijaan saattaa olla tarpeellista tarkastella operatiivisella tasolla, onko olemassa muita keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä näitä uusia riskejä tai keskittää huomiota juuri näihin. Työympäristö muuttuu jatkuvasti. Tätä on nähty hyvin paljon viime vuosina. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmisten täytyy olla yhä joustavampia ja yhä mukautumiskelpoisempia kuin aiemmin. Vielä mukautumiskelpoisempia kuin aiemmin. Uudet ja vanhat riskit täytyy kum, kummatkin arvioida. Eivät vanhat riskit mihinkään katoa, ne ovat edelleenkin olemassa. Työtapaturmariski on edelleenkin olemassa. Ja muutkin perinteiset työperäiset sairaudet ovat edelleenkin uhkana joten meidän täytyy keskittyä sekä olemassa oleviin riskeihin että uusiin vasta syntymässä oleviin riskeihin. Yksi seikka, joka meitä kiinnostaa, ovat psykososiaaliset riskit. Monet johdon edustajat näkevät nämä kaikkein vaikeimpina riskeinä, koska usein nämä ovat hyvin henkilökohtaisia asioita. Ihmisen henkilökohtainen tapa tehdä työtään, hoitaa asioitaan on kyseessä, joten näitä on vaikeampi käsitellä kuin esimerkiksi tapausta, jolloin ihminen käsittelee myrkkyjä ja tämä aiheuttaa riskejä. Tämän psykososiaalisen puolen huomioon ottamiseen tarvittaisiin ehkä uusia suuntaviivoja, uutta ohjeistusta. Ja vielä lopuksi Voisin mainita jotakin suosituksia, joita nousee esiin tutkimuksemme pohjalta. Ensinnäkin seikka, jonka mainitsin jo useaan otteeseen. Vaikuttaa siltä, että nyt on tarvetta ottaa tämmöinen riskilähtöinen lähestymistapa käyttöön. Sellainen, joka voidaan mukauttaa erityisten riskien suhteen, eri alakohtien suhteen, eri tyyppisten yritysten suhteen mukautusta pitäisi voida tehdä. Lisäksi pitäisi yksinkertaistaa menettelytä pienempien yritysten kohdalla sen sijaan, että pienet yritykset jätetäisiin täysin sääntöjen ulkopuolelle ja velvoitteiden ulkopuolelle. On täysin selvää, ja tämä on ehkä kaikkein selvin asia, joka ilmeni tutkimuksesta, kun meille esitettiin kysymys siitä, mitkä, mitkä ovat ne taloudelliset edut tai hyödyt, jotka koituvat työsuojelunormien noudattamisesta – niin tietystikin vakaata näyttöä vielä puuttuu monistakin näistä hyödyistä. Joten mikäli yritykset saataisiin vakuuttuneeksi siitä, että sääntöjen noudattaminen on järkevää niidenkin bisnesten kannalta, niin tämän pohjaksi tarvittaisiin lisää tutkimusta ja enemmän konkreettista näyttöä näistä hyödyistä. Ja esimerkiksi tapaustutkimuksia ja muita tutkimuksia voitaisiin käyttää hyväksi kun halutaan yritykset saada vakuuttuneiksi hyödyistä. Havaitsemme myöskin, että kun on kyse pienistä yrityksistä, pieniä yrityksiä pitäisi kannustaa paremmin valvomaan tai tarkastelemaan taloudellista performanssiaan tai taloudellista asemaansa ja sitä, miten se muuttuu tämän näiden työsuojelunormien noudattamisen myötä. Eikä tarkastella pelkästään hallinnosta taakkaa, vaan myöskin niitä hyötyjä, joita sääntöjen noudattamisesta koituu. On tärkeää myöskin ottaa huomioon kansalliset erot. Mainitsin jo esimerkiksi sairaslomaan ja työnantajan velvollisuuden maksaa työntekijälle palkkaa sairasman ajalta. Eri aloilla on myöskin olemassa hyvin suuria eroja, ei pelkästään jäsenvaltioiden kesken eu tasolla pitää siksi mukauttaa sääntöjä siten, että voidaan ottaa kansalliset erot ja työmarkkinaosapuolten näkemykset kansallisella tasolla ja kansallisten viranomaisten näkemykset huomioon. Viranomaisten, jotka ovat vastuussa viime kädessä. Lisäksi suosittelemme, että kun tiedotetaan yrityksille ja parantaa niiden tietoisuutta, pitäisi käyttää suoraa viestintää erityisestikin pk-yritysten suhteen, koska siten saadaan aikaan kaikkien parhaat tulokset. Ja lopuksi vielä toteaisin, että perinteisiä välineitä, joita on käytetty tällä lailla hyväksi, täytyy täydentää uusilla keinoilla. Välineillä, jotka pystyvät ottamaan huomioon uudet riskit, esimerkiksi psykososiaaliset riskit prioriteettiasema pitäisi antaa sille, että kerrotetaan yrityksille asioista ja annetaan niille ohjeistusta sen suhteen, miten voidaan suhtautua psykososiaalisiin riskeihin. Tämä oli minun esitykseni. Katin täs, katoin tässä hyvinkin monenlaisia osatekijöitä ja alueita, mutta toivoakseni nyt heidän on mahdollista nähdä punainen lanka, joka kulkee koko tämän tutkimuksen läpi. Nyt äh, mielellään vastaan kysymyksiä. Kiitoksia paljon teidän esityksestänne. Syy, miksi toinen puhuja sai puhua ennen teitä, oli se, että aloitimme muutama minuuttia aiemmin kuin mitä alun perin piti. Joten teidän työtänne arvosteltiin ennen kuin edes esititte sen tulokset, tämän epätavallinen tapa toimia. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä toistaiseksi ja itsekin osin esittää jotakin huomiota. Esittää Moran Chartier ja sitten Rova Gruny. Esittää sitten Moran Chartier ensin. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Niin, nyt käsittelemättä aihetta työ ja työterveyttä ja turvallisuutta ja se saa meidät todellakin liikkeelle ja se kiinnostaa tätä valiokuntaa hyvin paljon kun ajatellaan sitä, että tarkastellaan kuluja, joita aiheutuu yrityksille, on yksi tapa nähdä asiat, mutta se ei ole ehkä kuitenkaan tärkein ulottuvuus. Se, mikä meidät saa nyt liikkeelle, on terveys ja turvallisuus, joka on työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikoilla. Meidän täytyy katsoa yrityksen saamia taloudellisia tuottoja, ja se on vain toisella sijalla sen jälkeen, kun ajatellaan tätä inhimillistä tavoitetta, joka saa meidät aktiivisiksi. Eli tämä ikään kuin hyökkäyskulma asettaa asiat hieman toiseen valoon ja siksi haluaisinkin tehdä teille joitakin kysymyksiä esityksenne johdosta. Minä haluaisin joitakin kohtia vielä selvennettäväksi. Ensinnäkin meille kerrottiin, että on 20 miljoonaa PK-yritystä. En tiedä, olivatko nämä lumat. No, suunnilleen näin. Varmaan sanoitte. Voidaanko näitä tarkistu- voidaanko tarkistuksilta odottaa ihan mitä tahansa, vaan pitäisikö ajatella niin, että on tällainen tarkastus, joka on positiivinen? Eikö tarkastuksen pitäisi olla sellainen toimi, jo, joka, joka on ikään kuin sanktio, ja silloin luku on vähemmän tärkeä. Eikö voitaisi ajatella toisenlaista roolia näille tarkastajille, joka olisi tällainen konstruktiivinen, rakentava yritysten kannalta ja se olisi vipuna uudelle kehitykselle yrityksessä, jotta tämä olisi paljon aktiivisempaa. Mikä on teidän käsityksenne näiden tarkastusten osalta? Sitten toisena, mehän olemme voineet, saatoimme nähdä näistä graafisista esityksistä sen, että erityisten koolla on todellakin suuri vaikutus siinä, miten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, miten niille annetaan painoa. Voisitteko kertoa meille kokojen perusteella ja sektoreiden perusteella, miten konkreettisella tavalla on voitu toimia – jotta voidaan vastata paremmin. Eihän voida vaatia samalla tavalla ja samoja vaatimuksia kaikilta yrityksiltä, esimerkiksi maatalousalalla. On, se on ala, jolla on paljon työtapaturmia ja sitten tiedämme, että on kyse sellaisesta rakenteesta, jossa on esimerkiksi kolme henkeä töissä. Sitten taas rinnalla on vaikka yritys, jossa on 50 henkeä töissä. Eli nämä erilaiset ö, mukauttamiset koon, yrityksen koon mukaan. Sitten toinen seikka, onko te, oletteko asettaneet, tehneet tällaisen kertomuksen psyykkisten ongelmien osalta? Tehän sanoitte, että se on tärkeä tekijä ongelmien puolella ja sitten suhde työmarkkina-osapuolten välisen vuoropuhelun kannalta, kun ajatellaan eri yrityksiä. On selvää, että sielläkin on vaihtelua, kun ajatellaan työmarkkinoisapuolten vuoropuhelua. Sitähän ei järjestetä eri yrityksissä samalla tavalla. Ja sitten viimeinen, kaksi viimeistä kysymystä, kysymystä, jotka haluan tehdä. Ensimmäinen liittyy etätyöhön ja siinä kohdassa haluaisimme saada jonkinlaisia ikään kuin virstanpylväitä siinä, miten työterveyttä voidaan tarkkailla etätyöntekijöiden osalta. Se on hankala ongelmakenttä. Saattaa syntyä psyykkisiä ongelmia, jotka liittyvät eristäytymiseen, työn yksinäiseen luonteeseen sellaisella alalla. Voi olla siis työntekijöitä, jotka ovat tässä tilanteessa, koska heillä on joitakin terveysongelmia, he eivät voi siirtyä työpaikalle. Sitten vielä viimeinen kysymys. Miten näette tämän tutkimuksen valossa työntekijät, joilla on pitkäaikaisia sairauksia ja joilla on erilaisia hoitoja, vaikkapa syy, syöpäpotilaita tai muita pitkäaikaisia sairauksia, minkälaisia toimia sitten tarvitaan heidän henkisen hyvinvointinsa kannalta ja henkisen terveyden kannalta. Voiko yritys ottaa nämä erityistapaukset huomioon jollakin tavalla? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Ja sitten rouva Gröning ja sitten Kristensen. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Todellakin kun tarkastellaan tätä otsikkoa, niin minusta se oli ongelma, koska puhuttiin kuluista ja hinnasta ja minusta todellakin silloin, kun yritys investoi terveyteen ja työsuojeluun, se on tärkeä asia. Tässä on joitakin seikkoja, jotka ovat hieman hämmentäneet minua. Näitä tapauksia voidaan vähentää monilla sektoreilla ja kun puhumme työsuojelusta, työterveydestä ja turvallisuudesta, niin silloin puhutaan työajan pidentämisestä ja meidän pitäisikin miettiä näitä kysymyksiä vanhempien työntekijöiden kannalta, miten heidät voidaan pitää työelämässä mukana, vaikka joskus työ voikin olla raskasta – haluaisin kuulla hieman tästä. Mainitsitte elinikäisen oppimisen, mutta myös työterveys täytyisi sitoa siihen mukaan. Sitten komission ehdotus siitä, miten riskejä arvioidaan PK-yrityksissä siellä. Siinä kohdassa en todellakaan ole samaa mieltä, vaikka sanotaankin, että tehdään tällaisia kirjallisia arviointeja. No en oikein ymmärrä, miten arviointeja voidaan tehdä, jos ne eivät ole kirjallisia. Kun ajatellaan kir- työtä, joka tehdään kirjallisesti ja sitten se tulee säännöllisin al- jo aikavälein, niin minusta tätä arviointia ei voida todellakaan poistaa. Ja konkreettisesti voin sanoa, että kun ajatellaan näitä henkilöstö, asioita, yrityksessä, oli sitten kyse pienestä tai suuresta yrityksestä, niin kaikki on tärkeää. Miten voidaan sanoa, että nyt sinun työterveydestäsi ja turvallisuudestasi huolehditaan vähemmän, koska sinä olet töissä yrityksessä, jossa on vain kolme henkilöä työssä. Mutta sitten kun ajatellaan näitä edistysaskelia työsuojelun alalla, olemme voineet havaita parantaa parannusta tuottavuudessa yrityksen osalla silloin, kun on tehty investointia työturvallisuuteen. Sitten Elisabetin kanssa olen samaa mieltä siitä, että, että on parempi ehkäistä ongelmia etukäteen ja minusta se on hyvä näkökulma. Sitten kuulin jotakin hieman outoa. Puhuitte siitä, miten yritykset velvoitetaan ottamaan huomioon nämä työsuojelukysymykset julkisilla markkinoilla, julkisella puolella. Sanotaan, että on ympäristöpuolella parannusta, terveysasioissa parannusta, mutta vaikuttaa siltä, että hinta on se, mikä tässä määrittää sen, mitä tehdään, ja se on valitettava asia. Sitten on oikeastaan kuullut vielä mitään työmarkkinaosapuolten välisestä äh, vuoropuhelusta teidän esityksessä. Rouva Kristens. Tack för det, fru formand, och tack för... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös tästä esityksestä, tutkimuksen esittelystä meille. Olen aivan samaa mieltä Bilbaon viraston johtajan kanssa. Hän puhui tuossa aluksi ja täytyy sanoa, että ryhmäni oli aika uteliassa tämän tutkimuksen suhteen ja direktiivin suhteen, josta tullaan keskustelemaan, kun työterveydestä ja turvallisuudesta keskustellaan. Minun on aika vaikea kuvitella, miten työ työpaikoilla tapahtuvia onnettomuuksia tai työperäisiä sairauksia saataisiin vähennettyä 25 prosentilla. Että miten tämä onnistuisi äh, hallinnollista taakkaa keventämällä? En ollenkaan tätä kyllä nyt ymmärrä. Ja sitten äh, ne toimet, johon tässä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suhteen keskitytään, varmaankin antavat parhaita tuloksia. Ja ne jäsenvaltiot, jotka asiaa eniten käsittelevät, varmaankin ovat saaneet parhaita tuloksia. Ja mielestäni tästä olisi mielenkiintoista kuulla. Onko tutkimuksessa tähän perehdytty, mitä jäsenvaltioissa on tehty? Ja nyt todella aion tutustua tutkimukseen huolellisesti lukea sen huolella läpi, mutta kyllä minä hiukan epäileväinen olen. Niin puhutaan siitä, että työntekijöitä on koulutettava, täytyy ymmärtää, e, mitä tekee, jos esimerkiksi työskentelee riskialttiilla alalla. Ja tämähän maksaa, maksaa e, miljardeja e, kruunuja yhteiskunnille. Se että ihmiset sairastuvat tai vahingoittuvat työpaikoillaan. Ja tietenkin tämä on aina tragedia yksittäiselle ihmiselle. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tutustumme näihin asioihin huolellisesti, perehdymme niihin ja kun direktiivistä sitten keskustellaan, ei kai välttämättä meidän tarvitse sääntöjen määrää vähentää, vaan pikemminkin tarvitsemme parempia sääntöjä, parempia määräyksiä. Ja jos äh, tämä niihin johtaa, niin varmasti myös turvallisuus ja terveys paranee. Uh, Kiitoksia. Sitten vielä muutama seikka, jonka haluan lisätä. Haluaisin, että katsoisitte hieman erityisesti siitä, miten tämä direktiivi on vaikuttanut, kun ajatellaan kustannustehokkuus kysymyksiä eri yrityksissä ja siitä, miten yritystasolla on tämä implementoitu. Sitten 2004 vuodesta lähtien on tehty näitä tutkimuksia, mutta minusta on hyvä saada erityis tietoa siitä, miten nämä paketit vaikuttavat, miten direktiiviä on sovellettu, miten se on, mitä se on maksanut yritykselle, mitä se on tuonut hyötynä työntekijöille. Nämä ovat aina keskeisiä asioita. Ja sitten jotkut asiat ovat hyvin monimutkaisia, mutta minun kannaltani haluaisin kysyä Oliko tämä yksity, riittävän yksityiskohtaista tämä ää, tietojen saanti ja voitaisiinko katsoa, miten nykyinen direktiivi on vaikuttanut, miten se näkyy tässä kertomuksessa ja onko se vaikuttanut päätösten tekoon vai tekittekö päätökset itse? Ja sitten miten PK-yritysten osalta siinä on tiettyjä tiettyä hämminkiä kertomuksessa. Joissakin osissa sanotaan, että riskianalyysi ei ole ongelma PK-yrityksille, ja sitten taas toisaalla sanotaan, että se saattaa olla. Ja sitten kun tarkastellaan edelleen näitä PK-yrityksiä, tiedon kannalta, miten direktiiviä pitäisi, onko sitä implemoitu riittävästi oikea-alaisesti? Voisitteko siihen vielä antaa lisätietoa? Jotkut yritykset ovat nähneet sen ongelmana, erityisesti pienet yritykset. Ne eivät voi saada kaikkea sitä materiaalia vietyä läpi, eikä kaikkia yksityiskohtia, erityiskohtia ole voitu saada toteutettua. He tarvitsevat lisää ohjeistusta ja siitä, mitä todellakin, missä rajoissa liikutaan. En tiedä, voisitteko ehkä tähän, tätä kohtaa vielä valoittaa? Te puhuitte kyllä PK-yritysten ohjeistamisesta. Meillä ei ole paljon aikaa jäljellä ja teillä on, teille on esitetty paljon kysymyksiä ja meillä on vielä toinenkin esitys tänä iltana muutaman minuutin kuluttua itse asiassa joten toivon, että voisitte antaa vastauksenne viiden minuutin aikana, mutta to- näistä vastauksista olisi joka tapauksessa varmasti hyötyä meille. um... Kiitoksia. Teen parhaani ja puhun lyhyesti. Ensinnäkin valitettavasti en tiedä, mikä oli ensimmäisen kysymyksen esittäjän nimi mitä taloudellista hyötyä työsuojelun normien noudattamisesta yritykselle on. Tämä on tietystikin ilmiselvä asia, mutta tutkimuksen tarkoitusperän oli tarkastella, voidaanko osoittaa yrityksille, että hyötyä on ja miten voidaan kannustaa yrityksiä, innostaa niitä investoimaan rahaa työsuojelunormien noudattamiseen. Tämä oli tarkoitusperänä. Työsuojelutarkastajien toimet ja voivatko ne olla rakentavampia? Tämä oli toinen kysymys. Uskoakseni ne voivat olla tehokkaampia. Esimerkiksi Tanskan järjestelmä, jossa käytetään näitä hymiöitä, joko hymynaamaa, normaali naamaa tai surken näköistä naamaa merkkinä siitä, miten asiat on hoidettu. Ja se on pyritty vuoropuheluun yritystasolla. Uskoakseni tämä on konstruktiivinen tapa Kyse ei pelkästään sanktioista, vaan myöskin siitä, miten yritystä kannustetaan parantamaan toimiaan. Jotkut näistä kysymyksistä ovat valitettavasti sellaisia, että minulla ei ole niihin vastauksia. En tiedä esimerkiksi etätyöstä niinkään paljoa ja etätyöhön liittyvistä sairauksesta. Tähän en voi vastata. Entä suhde sitten psykologisten ongelmien ja vuoropuhelun välillä yritystasolla. Minulla ei ole tähänkään kuinkaan paljon vastausta, kuinka kummoista vastausta, joten jätän tämänkin vastaamatta. Herra Kristensen puolestaan esitti kysymyksen. Saatko yritykset, jotka ovat investoineet työsuojelunormien noudattamiseen, parempia tuloksia aikaan? Juuri tähän minä viittasin. Tätä puolta täytyy tutkia enemmän. Jotakin osviittaa tai näyttöä on siitä, että tuottavuus lisääntyy, mikäli työsuojeluun satsataan enemmän, mutta tätä tutkimusta täytyy syventää, jotta voidaan saada aikaan vakuuttavia tuloksia, sellaisia, jotka kannustavat yrityksiä toimintaansa parantamaan. Sitten puheenjohtaja Linnin kysymykset. Käyn näitä läpi hyvin nopeasti vain. Te totesitte, että mitä ruoanjuuritason täytäntöönpanoon tulee niin direktiivin osalta esititte kysymyksen. Ovatko näiden direktiivien soveltamisalat riittävän täsmälliset, hyvin määritellyt? Tätä keskustelua täytyisi käydä paljon syvällisemminkin eri direktiivien, valikoitujen direktiivien osalta – Jotkut saattavat edellyttää syvällisempää, laajempaa tutkimusta ja enemmän resursseja tutkimukseen kuin mitä meillä oli käytettävissämme. Joten olisi erittäin mielenkiintoista kyllä tehdä tällainen tutkimus, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä ei voitu tähän asiaan enempää pureutua. Totesitte myöskin, että ei ole selvää, onko riskiarviointi ongelma pk-yrityksille vai ei. Voin vain todeta, että todennäköisesti se on ongelma joillekin pk-yrityksille ja pienempi ongelma jollekin muille? Selkeämpää vastausta ei nyt voi antaa. Tarvitsevatko yritykset sitten enemmän ohjeistusta? Nähdäkseni selvä vastaus on, että kyllä tarvitsevat. Yksi hallinnollisen taakan vähentämispyrkimys liittyy juuri siihen, että annetaan parempia tietoja tai ohjeita esimerkiksi rakennusalan yrityksille. On täysin selvää, että tämän tyyppistä ohjeistusta tarvitaan muillakin riskialttiilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa. Uskakseni voin päättää puheenvuoroni tähän, koska nämä kysymykset minä nyt poimin tästä keskustelusta ja näihin pystyn vastaamaan. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin siitä, että tulitte esittelemään meille tätä tutkimustanne tutkimustanne. Seuraava asia esityslistalla on sitten näkemysten vaihto Inna Steinbukan kanssa, joka vastaa Eurostatin, tähän on Eurostatin johtajia ja vastaa köyhyysindikaattoreista alueellisilla ja alakohtaisilla, ala, alueellisista ja alakohtaisista tilastoista, kun on kyse. Rova Steinbuk, olkaa hyvä. Cheer for uh, giving me the floor. Um, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyytäisin eh, teknikkoja nyt eh, lataamaan koneelle tämän esityksen, jos mahdollista. Täytyy aivan aluksi sanoa, että minulla on suuri kunnia ja ilo saada osallistua tähän keskusteluun, tähän kokoukseenne ja todella saada kuunnella teitä, mutta myös kertoa teille Eurostatin panoksesta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sosiaalisen osallisuuden mukaan. Ja todella meillä on erilaisia tilastoja. Itse olen äh, juuri sosiaalisten tilastojen äh, vastuuhenkilö ja siksi minä olen täällä. Missä on minun esitykseni? Se kyllä siellä jo oli, mutta nytkö se on poissa? Olen todella pahoillani. Hmm. Sorry about this. I think they're uh, probably doing... Olen kovin pahoillani. Tekniikot tekevät kyllä parhaansa. Yeah, okay, it's back again. No niin, nyt se palasi. Yleensä onnistun itse vaihtamaan näitä kuvia, mutta tältä paikalta niin en sitä nyt pysty tekemään, joten nyt voisin pyytää teitä sitten äh, tämän seuraavan kalvon panemaan esille. Niin, sosiaalisille tilastoille Euroopassa on merkittävä haaste äh, juuri katsoa tätä sosiaalisen osallisuuden vaikutusta köyhyyden torjumiseen. Tarvitaan luotettavia, laadukkaita tilastoja, jotka osoittavat selkeästi, liikkuvatko Euroopan jäsenvaltiot oikeaan suuntaan köyhyydestä sosiaaliseen osallisuuteen, eikä päinvastoin. On monia tekijöitä, Meillä on monia tekijöitä työmme taustalla ensinnäkin 20, EU 2020, jossa on selkeät tavoitteet äh, köyhyyden torjumisen ja sosiaalisen osallisuuden suhteen, myös äh, tavoitteet koulutuksen ja työmarkkinoiden kohdalla. Jos eivät suoranaisesti, niin epäsuorasti, implisiittisesti ne luonnollisesti äh, liittyvät sosiaaliseen osallisuuteen, niin tällähän on myös tämä BKT-indikaattorit ja muut indikaattorit kysymys otettu esiin ja juuri sosiaaliset indikaattorit sekä epätasa-arvon mittaaminen eurooppala- eurooppalaisessa yhteiskunnassa sekä erityiset pyr- pyrkimykset lisätä oikea-aikaisuutta. Ja todella komissio on nyt käynnistänyt aloitteen presidentti Sarkosin ehdotuksesta ja näin me voimme oppia, miten voimme epätasa-arvoa paremmin, entistä paremmin mitata. Ja sitten tietenkin tämä taloudellinen kriisi aiheuttaa painetta ja sosiaalisten tilastojen tulisi entistä paremmin äh, mitata tämänhetkistä tilaa köyhyyden ja sosiaalisen äh, syrjäytymisen ja osallistumisen kohdalla. Sitten seuraava kuva. Sosiaalitilastoissa mm, meillä on koko joukko indikaattoreita, joiden pohjalta voimme sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionissa mitata. Tässä jo mainitsinkin, että tämä EU 2020 tavoite köyhyyden vähentämisestä sekä sosiaalisesta osallisuudesta on tällä hetkellä avainkysymys ja tämänhetkisen työmme pääkohde. Mutta haluaisin mainita muitakin indikaattoreita, jotka ovat jo käytettävissämme avoimen koordinaatiomenettelyn suhteen sosiaalisen osallisuuden, osallistumisen sekä Äh, muiden kysymysten kohdalta me saamme monenlaisia indikaattoreita sosiaalisesta ulottuvuudesta, erilaisista suuntauksista, äh, eläketrendeistä. Meillä on koko joukko, en, en voi tässä nyt äh, kattavaa luettelua teille edes esitellä, mutta meillä on todella koko joukko käytettävissämme ja käytämme hyvin aktiivisesti näitä avoimen koordinaatiomenettelyn mukanaan tuomia indikaattoreita edelleen on joitain avoimia kysymyksiä ja haasteita. Haluaisimme sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä mitata entistä paremmin ja määritelmän tulisi olla selkeä, mitä sosiaalinen syrjäytyminen merkitsee. Ja viittaisin vuoden 1985 neuvoston määritelmään sosiaalisesta syrjäytymisestä, eli että kyseessä ovat henkilöt, perheet ja ryhmät, joiden resurssit, niin materiaaliset, kulttuuriset kuin sosiaalisetkin resurssit, ovat niin rajalliset, että he syrjäytyvät siinä jäsenvaltiossa, jossa asuvat, että heidän elin- ja elämisen tasonsa ja ei ole sillä tasolla kuin sen pitäisi vähintäänkin olla. Mutta miten tätä määrällisesti sitten lasketaan, se on aikamoinen haaste. Ja meidän tulee mitata syrjäytymisen eli ulottuvuuksia. Meillä on koko joukko indikaattoreita. Tässäkin on täysin mahdotonta perustaa työtä vain yhteen tai kahteen indikaattoriin, kun sosiaalisen ulottuvuuden syrjäytymisen eri ulottuvuuksia mitataan. Esimerkiksi työmarkkinatilanne, köyhyys, terveys, koulutus, palvelujen saatavuus, asunnot, turvallisuus, tietotekniikka, liikkuvuus, sosiaalinen ja poliittinen osallistuminen, vapaa-aika, kulttuuri. Tässä vain osa mitattavissa olevista asioista. Ja kuten varmasti ymmärrätte, tarvitsemme koko joukon indikaattoreita ja tilanne on aina hyvin dyna dynaaminen, eli meidän täytyy nähdä, mitä, mit, minkälaiset trendit tässä ovat taustalla, minkälaiset suuntaukset. Ja näin ollen äh, meillä on koko joukko eri ulottuvuuksia ja pyrimme näitä sitten ryhmittelemään eri äh, luokkiin. Ja kun minä puhun näistä eri luokista, eri kategorioista, tarkoitan tässä sukupuolta, ikää ja äh, näitä erilaisia väestöluokkia. Ja hyvin tärkeä kysymys jota meidän tulisi voida mitata, on se, että miten tämä köyhyysriski säilyy tai minkälainen se on ajan myötä, koska on hyvin pysyvä joukko, joka säilyy köyhyysrajan alapuolella, joka ei sieltä pääse nousemaan. Ja pyrkimys on luonnollisesti vähentää tätä joukkoa joukkoa niin pieneksi kuin mahdollista, joka todella on jumiutunut sinne köyhyysloukkuun. Ja luonnollisesti indikaattorien, käytettävien indikaattorien tulee olla hyvin laadukkaita ja niiden pitäisi olla siis olennaisia, niiden pitäisi olla ajanmukaisia, niiden pitäisi olla saatavilla ja selkeitä ja myös vertailukelpoisia ajassa ja tilassa. Ja joskus meillä on sellaista ikään kuin saastunutta tietoa, joka saattaa aiheuttaa sen, että lähdemme hieman väärään, väärään suuntaan, joka hämmentää tilannetta. Ja kun nyt sitten tätä konseptia, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen konseptia katsellaan, niin se perustuu kolmelle tekijälle. Ensinnäkin köyhyysriski sitten puutteelliset aineelliset olosuhteet sekä muut. Ja kyllä todella me olemme tehneet juuri työllisyysasiantuntijoiden kanssa hyvin läheistä yhteistyötä voidaksemme mitata näitä köyhyyden puolia. Ja nämä Näitä tekijöitä mitataan joko yksilön tai kotitalouden mittakaavassa eh, ja voinkin näyttää teille kuvia eh, kuvailakseni tätä paremmin, mutta haluan todeta, että ei tässä eh, kyseessä nyt ole mikään tällainen yleinen tilanne, vaan me voimme todella nähdä yhteiskunnan eriarvoisuuden. Ja täytyy myös korostaa sitä, että näiden eri tekijöiden mittaaminen, kun puhumme osaindikaattoreista, niin meidän täytyy aina tehdä tiettyjä valintoja ja tämä on luonnollisesti subjektiivista eikä kovin kovin objektiivista köyhyyden mittaamista, joten siksi me haluamme käyttää näitä kolmea eri tasoa, jotka tässä, tässä näitte. Nyt voisin kuvailla teille yksitellen näitä indikaattoreita. Ensinnäkin köyhyysriski. Mitä tämä tarkoittaa? Kyseessä on se väestön osa, jonka tulotaso on alle 60 prosenttia keskitulosta ja sitten tämä kynnys lasketaan jäsenvaltioittain. Ja nyt näettekin jo tästä, mitä me mittaamme. Tästä kuvasta voitte nähdä mit, logarytmisesti, miten tulotaso jakautuu ö, jäsenvaltiossa – Ja sitten otetaan tämä mediaanitulo. Seuraava, seuraavassa kuvassa tässä näette, missä menee 60 prosenttia mediaanista, mitä tulee Euroopan väestöön. Ja nyt seuraavassa kuvassa näette, että me olemme kiinnostuneita juuri niin tässä vasemmalla olemme kiinnostuneet näistä ihmisistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Tässä ovat nämä kaikkein köyhimmät. Ja kun mittaamme heidän määränsä, heidän joukkonsa, niin kyse on noin 20 prosentista väestöstä, jotka ovat tämän köyhyysrajan alapuolella ja kuvasta näette tämän joukon punaisella merkittynä ja he ovat niitä kaikkein herkimmässä ja vaikeimmassa tilanteessa olevia ihmisiä. Ja tässä näette sitten saman indikaattorin, mutta jaettuna eri jäsenvaltioiden välillä. Eli voitte nähdä, että vasemmalla, missä on Tsekin tasavalta ja sitten oikealla Latvia. En ole aivan varma, että pystyttekö kunnolla lukemaan näitä lyhennelmiä, mutta halusimme kuitenkin osoittaa teille, että minkälainen köyhyysriski on. Ja sitten voitte nähdä myös nämä pienet mustat merkinnät. Siinä on tämä köyhyyskynnys. Voitte nähdä, että eri maissa kynnys on eri tasolla. Joissakin maissa se on hyvin äh, alhainen, esimerkiksi Romaniassa. Romania on toinen maa äh, oikealta katsottuna. Köyhyyskynnys on hyvin alhainen, mutta samalla köyhyysriski on erittäin erittäin korkealla, eli huomattavasti huomattavasti tämän kynnyksen yläpuolella ja sitten taas verrattuna Tsekin tasavaltaan, joka nähdään siellä vasemmalla, köyhyysriski on huomattavasti vähäisempi kuin Romaniassa ja jää alle tämän kynnyksen, mutta tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja komission kanssa yhteistyötä tehtäessä täytyy todella pohjata tämä, tämä tiedonhankinta myös näihin oikeisiin indikaattoreihin. Ja sitten kun katsotaan sukupuolia ja köyhyysriskiä sukupuolen mukaan jaoteltuna jäsenvaltioittain, voidaan nähdä miesten ja naisten köyhyysriski eri jäsenvaltioissa Toivon, että saatte kopiot näistä kuvista esitykseni jälkeen. Voitte sitten niihin tutustua. Meillä on muuten tuolla, tuolla pöydällä myös esitteitä. Ei kylläkään varmaan riitä kaikille. No niin, sitten seuraava, nimittäin ikäryhmittäin jaoteltuna tämä köyhyysriski. halusin kiinnittää huomionne esimerkiksi lapsiin alle 18-vuotiaat kansalaiset ja samoin sitten iäkkäämmät yli 60-vuotiaat. Yli 60-vuotiaat henkilöt todella tässä kuvassa voitte nähdä näiden hyvin haavoittuvaisten ryhmien tilanteen. Ja sitten seuraava kuva osoittaa todella tämän köyhyysriskin pysyvyyden. Niin kuin totesin, niin jokaisessa yhteiskunnassa on tietty ryhmä, jonka tilanne on hyvin pysyvä. Tätä tietoa meillä ei ole kaikista jäsenvaltioista, mutta koko joukosta kuitenkin, ja tästä kuvasta voitte nämä jäsenvaltiot, joista tietoa ja vertailukelpoista tietoa on nähdä. No niin, sitten siirryn seuraavaan indikaattoriin, kun köyhyyttä ja syrjäytymistä mitataan, niin on juuri materiaaliset puutteet. Mitä tämä sitten tarkoittaa? No me määrittelemme nämä kotitaloudet sellaisiksi, joilta puuttuu vähintään kolme näistä yhdeksästä yhden viikon loma, auto, ää, kylpyhuone, esimerkiksi kosteusongelma tai vuotava katto, pesukone, ää, lämmitys ja kunnollinen ravinto. No, tietenkin tilanne esimerkiksi Romaniassa tai Belgiassa tai Luxemburgissa on aivan täysin erilainen. Ja näin me pyrimme saamaan aikaan vertailukelpoisen käsityksen tilanteesta kaikkialla Euroopassa. Ja kun puhutaan hyvin vakavasta, vakavasta materiaalista puutteesta, niin silloin mittaamme sen niin, että neljä näistä yhdeksästä puuttuu. Sitten äh, seuraava kuva. Nyt voitte nähdä, kun olemme mitanneet tämän materiaalisen puutteen, niin äh, jäsenvaltioittain voitte nähdä, että tilanne on hyvin erilainen äh, Luxemburgissa tai Bulgariassa. Luxemburg on siellä vasemmalla, niin kuin arvasittekin, ja oikealla sitten Bulgaria. Ja äärimmäisenä vasemmalla näette EU keskiarvon. Sitten seura viimeinen indikaattorimme on sellaiset kotitaloudet, joissa työkapasiteetista vähintään tai alle tai korkeintaan 20 prosenttia on käytössä, eli että kapasiteetti ei ole todellakaan käytössä että ihmiset eivät ole työssä. Voitte nähdä taas tässä Kyproksen vasemmalla ja oikealla sitten Irlannin, äärimmäisenä oikealla, kun verrataan jäsenvaltioittain. En tiedä, ehkä ei ole helppo vertailla näitä eri indikaattoreita, mutta ehkäpä seuraava kuva taas osoittaa teille, mitä tarkoitan. Euroopassa köyhyyttä ei voi mitata vain yhden indikaattorin perusteella, koska kaikki kolme indikaattoria, jotka juuri olen kuvaillut, antavat ristiriitaista tietoa. Ne ovat kyllä myös päällekkäisiä, mutta eivät täysin, joten tässä 27 jäsenvaltion tilanne voitte nähdä vaaleanpunaisella tämän äh, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen tilanteen kokonaislukumäärä, jonka voimme mitata lisäämällä tai jättämällä nämä äh, ei-päällekkäiset osat ulkopuolelle 115 miljoonaa ihmistä – ja vaaleanpunaisella sitten se köyhyysriski, joka antaa meille 81 miljoonaa ihmistä, joilla on juuri merkittäviä materiaalisia puutteita, 81 miljoonaa ihmistä. Ja sinisellä voitte sitten nähdä ihmiset, jotka, e, joilla ei ole työtä tai jotka käyttävät hyvin vähän kapasiteetistaan, 34 miljoonaa ihmistä. Eli jos me mittaisimme mekaanisesti nämä kaikki kolme yhteen, saisimme liian suuren luvun, mutta jos jättäisimme näistä jonkun pois, niin äh, näkisimme vain äh, yhden osan äh, kokonaiskuvasta. Siksi on tärkeää, että me todella nämä kolme ulottuvuutta mittaamme yhdessä. Ja sitten tässä oikeastaan seuraavassa kuvassa näette saman asian, mutta halusin osoittaa, osoittaa, että eri jäsenvaltioissa on erilainen tilanne näiden kolmen indikaattorin suhteen. Esimerkiksi, katsotaan sieltä vasemmalta, tämä on EU keskiarvo, sama kuva, jonka äsken näytin. Ja sitten oikealla ylhäällä näette Alankomaiden tilanteen. Alankomaiden suhteen on todettava, että Materiaalinen puute on kyllä hyvin marginaalista, ei, ei iso juttu lainkaan, mutta samalla voidaan nähdä, että köyhyysriski on kuitenkin suhteellisen korkea tässä maassa e, ja samoin tämä e, työintensiivisyyskysymys. Voitte nähdä, että suuri osa köyhiä kuitenkin löytyy tästäkin yhteiskunnasta. Ja Romanian tilanne on taas aivan toisen näköinen. Voitte nähdä, että vaaleanpunainen ja vihreä osuus ovat huomattavasti suuremmat, siis vihreä, tämä materiaalinen puute ja sitten vaaleanpunainen köyhyysriski. Ja nämä ovat hyvin suuret. Ja taas sininen osuus on suhteellisen pieni tämä työn osuus. Eli hyvin jär- tärkeää taas yhdistää nämä kolme indikaattoria, jotta saadaan aikaan äh, kokonaisvaltainen äh, käsitys. No niin, ja todella tässä sitten vielä johtopäätökseni. No single indicator to... Tässä ei ole mitään erityistä indikaattoria ja siksi tällainen tasapainotettu ö, esitys on tarpeen ja Euroopan 2020 tavoitteissa, jotka liittyvät köyhyysriskiin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen, on luokiteltu nimenomaan köyhyysriski, puutteelliset ä, aineelliset olosuhteet ja se, että on työttömyyttä. Meillä on tehty tämä esitys ja luokittelu ja meillä on paljon haasteita edessämme, mutta aihe on tärkeä ja seuraava määräaika on 2010 marraskuussa, eli juuri tässä kuussa. Ja sitten edellinen vuosi oli 2009. Kiitokset teille kuulijoille. Olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja haluan mielelläni kuulla teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Kiitoksia. Thank you very much. I found that very... Kiitoksia paljon. Tämä erittäin mielenkiintoinen esitys, erittäin hyödyllistä tietoa meille kaikille. Ensimmäisen kysymyksen esittää Elisabeth Schröter. Ja, meine... Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy siihen tosiasiaan, että Tehän viittasitte siihen, että nämä aiemman työryhmän indikaattorit ovat olleet hyödyksi, kun on tarkasteltu EU 2020 strategiaa. Komissio on usein kiistänyt, että tällaisia indikaattoreita tarvittaisiin. Siksi, te tote, kun te toteatte, että meillä ei ole menetelmiä, ei ole riittävästi keinoa pureutua näihin asioihin, eikä ole vertailukelpoisia, turvallisia, luotettavia tietoja, niin minulle herää kysymys, joka liittyy näihin kolmeen seikkaan, jotka te mainitsitte. On olemassa näiden mittaamiseen menetelmiä, jotka ovat riittävän hyviä EU-tasolla, jotka voitaisiin ottaa yhteiseksi standardeiksi, että menetelmät olisivat standardoituja ja vertailukelpoisia jotta niitä voitaisiin jotenkin käyttää hyväksi. Katsotteko tämän kolmen seikan suhteen, jotka te määrittelette, on olemassa tällaisia mittauskelpoisia tai mittausvälineitä, vertailukelpoisia tietoja esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden arvioimiseksi. Katsotteko, että välineet ovat olemassa? Uh, thank you. Uh, Gabriel Zimmer. Kiitoksia Gabriel Zimmer ja sitten Rova Moha. Mm. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos, kiitoksia myöskin tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja ylipäänsä näistä indikaattoreista ja niistä johtopäätöksistä, joita tässä voidaan tehdä myöskin EU 2020-strategian osalta, kun puhutaan köyhyydestä, joka, jonka mittaaminen on ollut yhä vaikeammaksi alueiden välillä ja alueiden sisälläkin on eroja. Köyhyyttä nähdään eri, köyhyys nähdään eri maissa eri tavalla. Tämä on jo tunnettu tosiasia, mutta yhden maan tai alueen köyhyys, jota ei pidetä edes köyhänä, on otettava mukaan näissä mittauksissa ja vertailukelpoisuus eri alueiden ja ihmisryhmien välillä täytyy hoitaa kuntoon. Minä pitän, pidän tätä erittäin järkevänä ja selkeänä tavoitteena. Eräs asia ei tullut kuitenkaan selväksi teidän esityksenne jälkeenkään vielä. En oikein tiedä, missä mennään. Te totesitte, että näiden kolmen indikaattorin yhdistäminen olisi tärkeää jotta voidaan tarkastella köyhyyttä ja taistaa sitä vastaan. Mutta sitten sosiaaliministeriöt jäsenvaltioissa ovat muotoilleet asian toisin ja ovat todenneet, että jokainen maa itse ottaa käyttöön sovelijalta mukautetut indikaattoreita ja itse määrittelee ne ja mittaa ne. Viittaisin, viittaisin vain siihen, että Saksassa parlamentti ja liittoneuvosto hiljattain totesivat, että ne tulevat keskittymään indikaattoreihin, jotka liittyvät pitkäaikaistyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyystä kärsivien talouksien, kotitalouksien talouteen. Ja mitä tämä sitten loppujen tarkoittaa, tällainen indikaattori? Voiko Voidaanko keskittyä yksin omaan tällaisen tekijöihin ja samanaikaisesti todettiin, että me katsomme, että 2020 strategian tavoitteena on se, että 20 prosentilla vähennetään köyhyyttä. Siinäkin on kyse esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä ja talouksista, joissa he elävät. Tämä on oikeastaan minun kysymykseni ja mielelläni haluaisin tähän kyllä vastauksen. thank you. Uh, Elizabeth Moran-Shorty. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kysymykseni menevät hieman samaan suuntaan kuin mitä rouva Zimmer sanoi näiden indikaattoreiden valinnasta kussakin maassa. Minä haluaisin lisätä siihen, voitaisiinko katsoa sitä tilannetta, että, maat voisivat, että maat, jos ne valitsevat erilaisia indikaattoreita, niin onko sitten tämän termin takana sama todellisuus maasta toiseen? Onko siis indikaattorin määrittely tai sisältö sama eri maissa? Koska jos halutaan tehdä vertailuja eri maiden välillä, niin silloin täytyy olla samaa mieltä tämän indikaattorin sisällöstä. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni. Tässähän on helppo havaita, että kun näitä tilastoja sovelletaan erilaisiin ryhmiin, esimerkiksi sukupuolijakauman perusteella tai ikäryhmittäin, niin jotta nämä indikaattorit ja johtopäätökset, jotka voidaan tehdä, eihän näitä indikaattoreita itsensä vuoksi valita, vaan niiden avulla pyritään analysoimaan tilanne ja katsomaan kehitystä ja että voidaan tehdä sitten ennakoivasti päätöksiä, niin mitä tällä hetkellä puuttuu, jotta voitaisiin saada päätökseen vaikuttavia elementtejä, jotka voisivat vaikuttaa tulevaisuuden politiikan aloihin, koska riittävätkö nämä indikaattorit yhdistettynä? Ja sitten kolmantena seikkana, miten arvioitte köyhyyden siirtymistä – ja nimenomaan tarkoitan maantieteellisiä muutoksia joissakin Euroopan maissa. Köyhyys ei ole teidän mittaasteikollanne kovin suurta, se on siellä keskivälissä. Ja sitten köyhyys on siirtynyt kaupungeista maaseudulle. Onko teillä tästä indikaattoreita voiko on, olla jotakin tekijöitä, joita, voit, joita voidaan katsoa tämän köyhyyden siirtymisen taustalta? Mrs. Turunen. Rouva Turunen. Uh, yes, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy työssä käyvien ihmisten köyhyyteen. Se mainittiin tässä julkaisussammekin. Voitteko hieman kertoa mitä menetelmiä käytitte tämän mittaamiseksi? Koska minua kiinnostaisi kovasti käydä keskustelua myöskin niistä ihmisistä, jotka ovat köyhiä huolimatta siitä, että he käyvät töissä. Ja miten tilanne on kehittynyt. En ole nähnyt tällaisia yksityiskohtaisia tilastoja aiemmin. Tämän vuodelta 2009. Onko aiemmalta ajalta mitään lukuja käytettävissä, jotta voitaisiin verrata sitä, miten tilanne on kehittynyt? Tämä kiinnostaisi minua kovasti. Toinen seikka on hieman pulmallinen, koska Euroopassa valitsee nyt työttömyyskriisi. Monet ovat ilman työtä. Pääsisivätkö he takaisin töihin vai onko tässä vaarana, että syntyy ihan suurempaa eriarvoisuutta? Tämä on ongelma. Mikäli kun ihmiset otetaan takaisin työmarkkinoille, silloin saattaa olla, että yhteiskunnan eriarvoisuus vain kasvaa, koska työttömyyttä tarkastellaan suhteessa muihin jäsenvaltioihin. Ihmiset voidaan auttaa takaisin töihin, mutta saman aikaan köyhät näyttävät vielä köyhemmiltä. Eikö tämä ole pieni pulma? Kiitoksia. Ennen kuin annan teille uudelleen puheenvuoron, haluaisin itse esittää pari kysymystä. Täällä mainittiin jo eri indikaattorit ja eri jäsenvaltiot ja näiden väliset erot. Näettekö te tämän ongelmana, jota pitäisi lähemmin tarkastella? Kun näin tämän tilaston, jossa oli luetteloitu kolme asiaa yhdeksästä, jotka määrittelevät, onko ihminen köyhä vai ei, onko hänellä hän onko hänellä pyyhkikone, onko hänellä sitä tai tätä. Minä en näe tätä samassa suhteessa kuin esimerkiksi vuotavaa kattoa. Se on aivan, nämä ovat erityyppisiä asioita kuin vuotava katto, joten onko täällä jokin eh, interferenssiongelma Ranskan kanavalla ilmeisesti. Kuuletteko nyt, kuuluuko tuokkaus nyt Rova Gryni? Onko kaikki hyvin? Hyvä. Kuten totesin, auto, pyykkikone, näitä pidetään indikaattorina. En usko, että näitä voitaisiin, näiden omistajien voidaan pitää köyhinä. sen valtiossa saattaa olla että nämä voidaan ottaa huomioon. Tämä on se ongelma, kun luetteloidaan nämä asiat samassa luettelossa kuin vuotava katto ja kaikki muut seikat, jotka te mainitsitte. Tämä on hieman ongelmallista. Sitten kotitaloudet, joissa on pitkäaikaistyötä. Monissa maissa on erittäin suuri määrä kotitalouksia, joissa kukaan ei käy työssä. Ja mikäli tämä on köyhinen indikaattori, yhdessä jäsenvaltiossa, niin tämä ei välttämättä sovellu toiseen jäsenvaltioon, vaan toinen indikaattori on siellä parempi, joten tasapaino täytyy saada kuntoon, ja tämä on valtavan vaikea tehtävä, mikäli tarkastellaan EUn laajuisia määritelmiä. Tämä lisäksi siihen, mitä jo sanottiin eri jäsenvaltioiden erosta, eroista. Kun jäsenvaltiot itse laativat köysindikaattoreita ja sitten valitsevat esimerkiksi kotitaloudet, joissa ei ole työssä käyvää aikuista indikaattoriksi tai tärkeäksi sellaiseksi, niin toisaalta täytyy muistaa syrjimättömyys. Oletteko pohtineet sellaista indikaattoria, joka määrittelisi sen, miten syrjintä vaikuttaa sosiaaliseen syrjäytymiseen? Esimerkiksi vammaiset, vanhukset, Eräs taulukko osoitti, että joissakin jäsenvaltioissa vanhukset ja lapset ovat todennäköisemmin köysrain alapuolella kuin muut ihmiset. Onko mitään indikaattoria, joka liittyisi vanhusten ja vammaisten sosiaaliseen syrjäytymiseen? Onko näistä tilastoja? Esityksessä en nähnyt mitään sosiaalisesta syrjäytymisestä Uskoakseni teidän esityksenne on kuitenkin erittäin hyvä ja erittäin hyödyllinen. Me todellakin tarvitsemme tilastoja, kovia faktoja, jotta voimme tarkastella tilannetta. Ja sitten pyrimme, voimme pyrkiä vaikuttamaan köyhyyskeskusteluun näiden tietojen pohjalta. Kiitoksia tästä. Ja nyt toivottavasti voitte vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Olkaa hyvä. Thank you very much for... Uh... Kiitoksia paljon tuestanne. Ja hyödyllisistä kysymyksistä ja yritän osittain vastata niihin ja sitten osittain annan puheenvuoron yksikön päällikölle, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Hän siis täydentää minun vastauksiani. Moni, monissa kysymyksissä mainitsitte äärimmäisen tärkeän ongelman, eli vertailtavuuden. Kun ajatellaan vertailua maiden välillä ja eri aikakausien välillä, olette täysin oikeassa, kun sanotaan, että me mittaamme maiden välillä vaikkapa Romanian ja Hollannin välillä pesukonetta tai sen puutetta, mutta sitten kun ajatellaan 27 jäsenmaata ja yritetään löytää yhteistä pohjaa aineelliselle puute- puutteellisuudelle ja sen mittaamiselle, niin sitten tässä se, mistä pääsimme yksimielisyyteen näiden tilastojen tuottajien kanssa. Tämä on yksi esimerkki, mutta mehän teemme myös työtä, jotta voimme parantaa tietojemme vertailtavuutta, mutta voin sanoa jo nyt, että vertailtavuus saadaan aikaan tiettyjen, tietyn sääntelyn kautta. Ne maat, jotka tuottavat näitä tietoja, toimivat yhteisten pohjien, yhteisten periaatteiden pohjalta, jotka voidaan löytää suhteissa EUn sisällä. Ja tämä on sellaista tietoa, jonka me julkaisemme ja ne ovat hyvin laadukkaita. Ja nämä kolme indikaattoria, jotka otimme mukaan, luovat eräänlaisen profiilin ja ne antavat jonkinlaisen laatuleiman näille tiedoille, joita voidaan verrata. Ja nämä laatuleimat leimat ovat tärkeä seikka ja me siis pyrimme pitämään asian kontrolloituna. Sitten nämä eri kategoriat köyhyydestä ja eri ulottuvuuksista, esimerkiksi kaupunki- tai maaseutuulottuvuus. Osa tiedoista on jo nyt saatavilla ja meillä on hyvin, olemme saaneet aikaan tällaista tietokantaa ja olemme saaneet sinne hyödyllistä tietoa näistä olemassa olevista tilastoista, jotka on julkaistu. Mutta sitten syrjintä esimerkiksi, miten käsitellä syrjintää näiden asioiden kannalta, se on jo osittain mukana. Sehän oli jo yhdessä kalvossa, jossa oli luokiteltu ikäjakaumat, vanha, vanhemmat ihmiset ja lapset, mutta sitten se tulee esille myös eh, ihmisryhmien osalta, sellaisten ihmisryhmien osalta, kuten vammaiset. Ja me teemme edelleen työtä eh, asian eteen esimerkiksi maahanmuuttajien osalta. Katsomme, miten voidaan köyhyysasioita mitata heidän keskuudessaan sitten yksi kysymys kosketteli sitä, miten tai mikä on tiedon lähde. Me käytämme enimmäkseen erityisiä tutkimuksia, jotka liittyvät tulo- ja elintasoon tietoihin. Ja tässä eurooppalaisessa tutkimuksessa, joka on, joka on oikeastaan yksi kulmakivi tilastojen laatimisessa. Sitä olemme jo te- työstäneet, mutta me parannamme sitä edelleen ja parannamme sen oikea-aikaisuutta ja pyrimme julkaisemaan tiedon aikaisemmin. Tämä on äärimmäisen vaikea tehtävä näiden sosiaalisten tilastojen osalta. Ja me teemme sitä työtä kovasti ja yritämme parantaa sitä myös vastaisuudessa. Ehkä nyt Jean-Louis Jean voi nyt ottaa puheenvuoron, jotta hän voi puhua muista aiheista, joita hän on käsitellyt. Thank you, if, if you allow me. Kiitos. Sopiko, että käytän nyt puheenvuoron? I just wanted to, to... Minä halusin täydentää sitä, mitä Inna sanoi, toisin sanoen tästä instrumentista, jonka hän sanoi, siis eurooppalaisten elinolosuhteiden ja tulojen tutkimus on nyt melko uusi, mutta olemme jo saamassa sieltä uutta tilastotietoa ja me monitoroimme tuota tietoa. Se on tärkeä väline, jolla monitoroidaan kehitystä eri maissa ja määritelmä köyhyydestä niiden keskuudessa, jotka käyvät työssä, on se, että tietyt työssä käyvät ryhmät elävät köyhyydessä ja sinne asetetaan tietyt kynnykset. Sitten halusin sanoa myös sen, että esititte kysymyksiä siitä, miten jäsenmaat voivat sitten valita nämä indikaattorit tai mitä seikkoja indikaattoreihin otetaan mukaan. Ja sitten nämä 2020 tavoitteet, jotka on asetettu, eli tämä 20 miljoonaa ihmistä, nämä ovat indikaattoreita, jotka kohteineen jäsenmaat ovat valinneet ja yleensä ne voidaan myös tällä silkasilla mitata. Meillä on tietty kansallinen politiikka, joka käsittelee näitä indikaattoreita. Ja tämän instrumentin kautta voimme katsoa, miten näihin indikaattoreihin voidaan vaikuttaa sitten unionin tasolla. Thank you very much for that and uh, thank you very Kiitoksia paljon ja kiitokset tästä esityksestä saatte kaikki nämä esitykset. Ahaa, Rouva Schröter vielä. Short questions. Um, it is Aivan lyhyt kysymys. Te viittasitte joihinkin huomioihin, jotka olisivat ehkä helpommin ymmärrettävissä, mikäli saisimme tämän kirjallisena tämän esityksen, mikäli ei ole tilastoasiantuntija, niin niin konkreettiset vastaukset kirjallisena ehkä helpottaisivat. Present. Kuten juuri totesin, tämä esitys on saatavilla iltaan mennessä sähköpostilla me sen lähetämme. Ja te haluatte myöskin vastauksia kysymyksiin kirjallisesti. Mikä tämä on mahdollista, niin tietystikin voitte tehdä niin kuin haluatte, mikäli voisitte antaa vastauksia kirjallisesti, niin tämä siihen on asia mutta esityksen te ainakin saatte kaikki. Ilmoitusasiaika liittyy huomisaamuun. Rooma Omen Räyten ei pääse huomenna paikalle, eikä myöskään Rova Kastex. Joten siksi asia, joka piti käsitellä huomisaamuna kello yhdeksältä, eli näkemysten vaihto Stoan edustajien kanssa, jää pois esityslistalta joten äänestykset aloitetaan kello 9.30 tismalleen. Joten tulkaa kaikki paikalle kello 9.30. Todennäköisesti pääsemme aloittamaan ajoissa äänestykset. Mikäli ette ole paikalla 9.30, saattaa jäädä äänestysväliin. Kiitoksia paljon.